Eli päivän esityslista luonnos englanniksi on lähetetty 22. päivä tätä kuuta teille sähköpostitse. Hyväksytään pöytäkirja edelliseltä, edellisestä kokouksesta, ellei vastalauseita ole, niin hyväksytään. Sitten löydätte sieltä koko infosta kielet, jotka on käytettävissä tämän päivän ja huomisessa kokouksessa. Tämä kokous, kuten kaikki muutkin kokoukset, ovat sellaisia, että niitä voi seurata suorana streaminginä netissä kello 18.30. Sitten on hyvän joulun toivotustilaisuus, koktailtilaisuus. Ja ennen kuin mennään kohtaan neljä esityslistalla, niin ilmoitan niille, jotka mahdollisesti ovat kiinnostuneita asiasta, että kohdassa kahdeksan esityslistalla huomenna on varainhoitoasetuksen tiimoilta ajatusten vaihtoa. Kuten muistatte, kontvaliokunnassa Rivelliini on yhteismenettelyssä budjettivaliokunnan kanssa varainhoitoasetuksen 51 artiklan nojalla. No sitten, jotta päästäisiin kohtaan neljä, eli vastuuvapaus 2009, EUn yleisen talousarvion pääluokka kolme eli komission osalta, niin muistutan kaikkia, niitä, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa täällä, niin ensimmäiseksi tilintarkastustuomioistuimen edustaja Rova Kaljulaide pitää puheenvuoronsa, joka voi puhua maksimissaan seitsemän minuuttia. Sen jälkeen annamme puheenvuoron komissaari Haanille viideksi minuutiksi puheenvuoron ja sitten saman mittaisen puheenvuoron komissaari Andorille. Ja sitten annamme puheenvuoron edustaja Chachimarkaksille, joka on esittelijät, ja sen jälkeen avataan keskustelu kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja aloitetaan tietenkin merkittävimmästä ryhmästä äh, määrällisesti, eli PPEstä. Nyt sitten antaisin puheenvuoron Rouva Kaljulaidille heti. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Honor... Kiitoksia paljon, hyvät edustajat ja hyvät komissaarit, komissaarit. Minulle on suuri kunnia esitellä päätulokset kappaleesta 4 2009 tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta koskien koheesiopolitiikkaa. 2009 vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun 18-23 operatiivisesta ohjelmasta OTOS liittyivät 2007-2013 ohjelmointikauden perintöihin. 2009 oli viimeinen vuosi, kun eh, näitä maksuja voitaisiin maksaa keski- tai tällaisina välimaksuina 2000, 2006 vuodelta ennen kuin ohjelmat eh, virallisesti suljettiin. Vuonna 2009 EUn kohesiopolitiikan rahoitus oli 35,5 miljardia euroa, josta 14,1 miljardia, miljardia edusti maksuja, jotka jäsenvaltioille maksettiin uudelle ohjelmointikaudelle ja 11,3 miljardia euroa vuodelle 2000-2006 kaudelle. Loput eli 11,3 miljardia euroa ovat, olivat vielä etumaksuja 2007-2013 kaudelta. Vuonna 2009 tilintarkastustuomioistuin tut, totesi, että väli- ja loppumaksuissa oli maksu, tai maksut oli suoritettu asianmukaisesti ja sääntöjen mukaisesti. Ja sitten tutkittiin myöskin tiettyjen päävaatimusten yhdenmukaisuutta valvontajärjestelmien kanssa 2007-2013 vuodelta. Ja tuomioistuin testasi 180 välimaksua ja 64 prosenttia projektimaksuista olivat virheettömiä. Ne palautettiin asianmukaisesti, eikä niissä ollut minkäänlaisia säännönvastaisuuksia tai säännönmukaisuusvirheitä. Vuonna 2008-2007 tämä suhdeluku oli 57 prosenttia ja 46 prosenttia. 36 prosenttia projekteista tässä tuomioistuimen otannassa olivat sellaisia, että niissä oli yksi tai useampi virhe. 47 prosenttia kaikista virheistä olivat kvantifioitavissa. Näihin virheisiin perustuen tuomioistuin arvioi, että todennäköisin virhe perusjoukossa olisi noin 5 prosenttia, ja näin oli myöskin vuonna 2008. Lisäksi tuomioistuin osoitti, että kokonaistakäsimaksuaste oli ainakin 3 prosenttia koheesiopolitiikan osalta. Tämä on tilastollisesti perusteltu todennäköisimmän virhetason perusteilla ja se edustaa 95 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että näitä maksuja ei olisi pitänyt suorittaa. Ja tätä kutsutaan matalammaksi virhe rajaksi ja tuomioistuin on käyttänyt näitä myöskin muina vuosina tällä politiikan alalla. Vuonna 2008 tämä oli 11 prosenttia. Onko sitten kohesio maksuissa tapahtunut kehitystä vai onko se vain tulosta? komission 2009 vuonna suorittamista välimaksuista tässä perusjoukossa. No tämä on ehkä molemmista syistä johtuvaa kehitystä. Suurin osa maksuista, joita 2009 on suoritettu liittyi ohjelmointikauteen 2007-2013. Komissio on ennakko hyväksynyt jäsenvaltioiden järjestelmäkuvaukset ja sääntöjenmukaisuusilmoitukset. Tämä ennaltaehkäisevä valvonta on ensimmäinen perustavanlaatuinen elementti valvontakehyksessä ja sillä on mahdollisesti ollut myönteinen vaikutus. Komissio pystyi hyväksymään nopeammin sellaiset valvontajärjestelmät, jotka toimivat joko tehokkaasti vuonna 2000-2006 ohjelmointikaudella, taikka olivat vähemmän monimutkaisia. Ja tämän tuloksena maksut, joita maksettiin 2009 vuonna, ovat tietyllä tavalla ehkä erikoisluontoisia. Tämän lisäksi suuri osa takaisinmaksuista, joita tehtiin vuonna 2009 ja jotka liittyivät rahoitusvalvontavälineisiin, ja niillä oli pienemmät maksuvaatimukset ja tästä syystä niillä oli pienempi virheriski rahoituksen alkuvaiheessa. Maksujen määrä on vielä suhteellisen pieni ja sen takia valvonta on tulevina vuosina suhteellisen helppoa. Tukikelpoisuusvirheet ovat kaikkein suurimpia kvantifioimis havaittavissa olevista virheistä, ja niitä oli 24 tapauksessa. Suurimmat syyt näihin olivat sellaisten kulujen mukaanotto, jotka eivät ole tukikelpoisia, ja julkisien hankintojen alalla sääntöjä ei oltu no-, noudatettu. Se, että julkisia hankintoja koske, koskevia sääntöjä ei ole noudatettu, sai aikaan 34 prosentin tason ja se edustaa kolme neljäsosaa arvioidusta äh, virhetasosta. Ainakin 38 prosenttia näistä virheistä olisi voitu havaita ja korjata jäsenvaltioissa jo ennen kuin se sertifioi nämä kulut komission suuntaan. Tuomioistuin arvioi sääntöjenmukaisuutta 16 äh, valvontajärjestelmän osalla 13 jäsenvaltioissa 2007 vuoden sääntelykehyksen puitteissa. Nämä 16 valvontajärjestelmää ovat jo saaneet hyväksynnän komissiolta ja tuomioistuin tarkastus osoitti, että 11 näissä 16 hallinnoivien viranomaisten suorittamat tarkastukset olivat vain osittain sääntöjen mukaisia. Lisäksi tuomioistuin havaitsi, että Kansallisten kirjanpitostrategioiden täytäntöönpanossa oli tiettyjä viiveitä ja järjestelmätarkastuksia ei aina suoritettu vuonna 2009 vuoden loppuun mennessä asianmukaisessa aikataulussa. Kaiken kaikkiaan tarkastusjärjestelmät 2007-2013 ohjelmointikaudella olivat ainakin osittain päämääräysten kanssa yhdenmukaisia. Kuten aikaisempinakin vuosina, tuomioistuin testasi jäsenvaltioiden 2026 järjestelmät prosessointivirheiden osalta. Kaiken kaikkiaan jäsenvaltioiden virheiden havainnointi- ja korjausjärjestelmä liittyen 2006 osalta olivat tehokkaita. No sitten takaisinperinnän osalta ja rahoituskorjaukset olivat osittain vaikuttavia. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio ei saa aina luotettavaa tietoa takaisinperinnöistä ja rahoitus, rahoituskorjauksista jäsenvaltioilta. Lopuksi tuomioistuin kehottaa komissiota rohkaisemaan jäsenvaltioita soveltamaan tehokkaasti korjausmekanismeja jo ennen kuin se osoittaa kulut komission hyväksyttäväksi. Ja se on, on tärkeää, että uusia sääntöjen vastaisia kuluja ei, ei äh, siirretä jäsenvaltiolta komissiolle eteenpäin maksettavaksi. Uudella ohjelmointikaudella, kun rahan määrä kasvaa näiden järjestelmien kautta merkittävästi. On tärkeää, että näiden järjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan entuudestaan. Kiitoksia paljon tuomioistuimelle ja nyt annan, annan sitten Rouva Haanille, eli aluepolitiikan komissaarille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tilintarkastustuomioistuimelle. Minä haluaisin ensinkin, ensinnäkin tuomioistuimen jäsenille ja Rouva Kaljulaitille erityisesti eh, kiittää tästä raportista, joka liittyi kohesiorahastoihin. Me olemme kes- keskustelleet tästä helmikuussa ja miettineet, minkälaisia vaikutuksia vuonna 2008 on ollut. Minä olen aivan varma, että tämä kohesiopolitiikan tilanne tulee parantumaan. Tämä raportti ja keskustelu asiasta osoittaa, että me olemme aivan oikealla tiellä. ne parannukset, mitkä ovat oleellisia, on tämä kvantifiointi näiden virheiden eh, osalta. Tämä liittyy komission, tilintarkastustuomioistuimeen ja valiokuntaan, koska täällä on hyvin tärkeä rooli ollut näillä kaikilla. Ja nyt tässä vaiheessa olisi liian aikaista puhua mistään trendistä, mutta kuitenkin olen luottavainen sen suuntaan, että myös tulevina eh, vuosina mennään tähän hyvään suuntaan tilintarkastustuomioistuin osoittaa parannusta siinä mielessä, että otannassa oli vähemmän virheitä. Kaksi kolme, kolmasosa hankkeista, jotka tarkastettiin, niin niissä ei ollut mitään kvantifioituja virheitä. Ja valvontajärjestelmät ovat tehokkaita tai ainakin osittain tehokkaita. Ja tähän keskusteluun haluaisin myös lisätä sen, että viime vuonna otanta ei ehkä ollut kaikkein onnistunein, koska alueet ja maat ovat olleet vähän huolissaan Espanja ja Portugali ja myöskin yhdistynyt kuningaskunta. Sitten on pistokokeita tehty myös Unkarissa, Ruotsissa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Liettuassa hyvin monessa maassa. Ja tämä on aivan edustava otanta, mikä on tehty. Vuosittaiskertomus kohesiopolitiikasta on saanut aan näin arvosanana ja sehän on hyvin ilahduttava asia. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin on puhunut hyvin myönteisesti siitä, mitä komissio on viime vuosien raporttien jälkeen tai kertomusten jälkeen ryhtynyt tekemään, ja tämä toimintasuunnitelma on positiivinen. Kuitenkin syyt tähän parantumiseen ovat sellaisia, että niiden pohjalta voidaan jatkaa toimintasuunnitelma näyttää tehonsa sillä tavalla, että voimme katsoa näitä tarkastusstrategioita ja alusta asti ex ante tyyppisesti voimme hankkeita arvioida ja kaikki toimii hyvin. Komissiolla ei ollut minkäänlaisia tällaisia välimaksuja ja alusta asti komissio on ryhtynyt ennalta ehkäiseviin toimiin ja antanut koulutusta niille tahoille, jotka kirjanpidosta ole, ovat huolehtineet, joten meillä on, on sellainen järjestelmä nyt olemassa, että voimme toimia, mikäli puutteita havaittaisiin. 2010 43 eh, hanketta keskeytettiin Ja tämä osoittaa, kuinka hyvä uusi väline on. Mitä sitten rahoituskorjauksiin tulee, niin me huomaamme, että tässä ei ole epäonnistuttu. Ja täällä on, on sitten näitä lukuja saatavissa ja varmaankin nämä käyvät tässä keskustelussa ilmi. Me voimme olla olla, olla tyytyväisiä, mutta ei kuitenkaan voida ajatella, että kaikki olisi parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän täytyy pysyä valppaina. Tämä virhekiintiötä pitää edelleen alentaa ja meillä on tällainen mm, kokonaisstrategia mm, olemassa vuosille 2002 2006 ja täälläkin keskustelussa varmaan asiaan vielä palataan. Ja aivan lopuksi minä haluaisin sanoa, että meillä on ehdotus ensi ohjelmakaudelle, jonka, joka kertoo siitä, kuinka me haluamme valvontaa jatkaa. Minä haluaisin myös sanoa, että Eräät lehdistötiedotteetkin tässä ovat todenneet, että Euroopan kohesio politiikka on hankkeiden kautta kasvamassa. Me yhdistämme standardeja eh, hankkeissa ja tämä tietenkin liittyy siihen työhön, jota me teemme tarkastuksessa ja näihin standardien kanssa eh, pitää toimia sillä tavalla, että emme anna periksi. Ja kiitän teitä hyvin paljon tästä ja jatkamme keskustelua. Grazie. Passo la parola. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron edustajalle, komission edustajalle, joka on työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komissaari Andor. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja tuomioistuimen jäsenet ja komission jäsenet. Hyvät naiset ja herrat, kuten komissaari Haankin tuossa edellä totesi, haluaisin ilmaista minäkin kiitokseni rouva Kaljulaidelle ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen presidentille herra Calderalle siitä selkeästä tavalla, jolla he ovat esitelleet 2009 tilinpitokauden vuosikertomuksen. Minä arvostan suuresti tuomioistuimen tekemään korkeatasoista arvokasta työtä. Komissio ottaa vastuun EUn budjetin täytäntöönpanosta. Olemme ottaneet vastaan sekä kritiikin että suositukset tuomioistuimelta ja parlamentin parannuskehotukset hyvin vakavasti. 2009 vuoden tarkastuskertomus osoittaa kohesiopolitiikan osalta varainhallintaa, joka on kehittynyt huomattavasti aikaisemmista vuosista. Ja tämä perustuu tuomioistuimen suoritusmittareihin ja toimintaraporttiin ja nyt ne on rankattu A-kategoriaan ja myöskin valvontajärjestelmien eritykseen, kuten myöskin noissa väritaulukoissa on osoitettu. Olen täysin tietoinen, että aina kun tehdään satunnais osa, otantaa, niin me voimme odottaa, että tulevaisuudessa äh, tulokset vaihtelevat. Mutta tämä ei ole se pointti. Tärkeää on se, että tuomioistuimen raportoima virhetaso on nyt tullut alaspäin ja se ei varmasti ole vain hyvää sattumaa. Se edistys, mitä olemme saavuttanut 2009 vuonna 2008 vuoden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon suhteen on sellainen, että me pysty, voimme uskoa, että komission toimet ja ohjelmointi 2007-2013 ohjelmointikauden toimet alkavat kantaa hedelmää. Vuodelta 2008 komissio ja Euroopan sosiaalirahasto ovat hyväksyneet tämän valiokunnan tuella tiukemman politiikan koskien maksuja sellaisille ohjelmille ja niiden pysäyttäminen sellaisille ohjelmille, joiden hallinto ei ole kunnossa. Ei ole sattumaa, että jotkut ohjelmat tietyissä maissa eivät päässeet tuomioistuimen otantaan mukaan. Tämä johtuu siitä, että meidän valvontajärjestelmän pystyy jo identifioimaan heikkouksia ja me otimme vastuun sellaisten rahavirtojen pysäyttämisestä sellaisissa tapauksissa, jos me epäilimme, että Euroopan veronmaksajien intressit vaarantuisivat. Kuitenkin olen tietoinen, että nämä hyvät tarkoitukset eivät tar- tämä hyvät tulokset eivät tarkoita sitä, että voitaisiin jäädä lepäämään laakereillemme. Meidän täytyy vakauttaa toimintaamme siten, että varojen hallinta käytetään yhä tehokkaammin tai suoritetaan yhä tehokkaammin ja virhetaso laskee. Meidän ei tarvitse välttämättä lisätä tarkastusten määrää, vaan haluamme keskittyä tarkastusjär- tarkastusjärjestelmän vaikuttavuuteen. Tärkeää tässä on juuri se, että tämä yhden auditoinnin järjestelmän täytäntöönpano tapahtuu tällä ohjelmointikaudella. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan varmistaa tarkastusten laatu, kun volyymi kasvaa tällä ohjelmointikaudella. Olen merkinnyt tiedoksi, että Euroopan sosiaalirahasto, joka on suurin, tai, tai itse asiassa ää, tukikelpoisuus on suurin virheiden lähde. Ja jo lainsäädännön yksinkertaistamis- ja tarkastusjärjestelmien yksinkertaistamistoimet, jotka on suoritettu, auttavat vähentämään tätä virhetasoa. Tämä käy yksin kansallisella tasolla laadittujen tukikelpoisuussäännösten kanssa, mutta perustuen kokemukseemme akkreditoinnissa tällä ohjelmointikaudella voisin esimerkiksi avullanne pohtia sitä, kuinka tätä koko menettelyä voitaisiin yksinkertaistaa merkittävästi tulevaisuudessa. Tietenkin menettelytapojen yksinkertaistaminen ei ole ainoa tapa vähentää virheitä. Ja tästä syystä tuomioistuin eh, rohkaisee komissiota eh, kehottamaan jäsenvaltioita soveltamaan tiukempia tarkastusjärjestelyjä ja sertifioimaan kulut. Ja tuomioistuin korostaa myös sitä, että Rahoituskorjauksista saatavat tiedot kansalliselta tasolta ovat vain osittain luotettavia. Monet teistä pitävät sitä suurena ongelmana ja olen vakuuttunut, että tilanne alkaa parantua tulevaisuudessa, mutta me emme ole vielä täysin tyytyväisiä. Me ponnistelemme jatkossakin tämän asian parissa, jotta voisimme edetä täysin luotettavia lukuja kohti. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, EUn budjetin täytäntöönpano sääntöjen mukaisesti on tietysti asia, joka on välttämätön suorittaa, mutta tämä ei riitä. Budjettiresurssit ovat vähäisiä ja veronmaksajien varoja täytyy käyttää sääntöjen mukaisesti, mutta myöskin tehokka, mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Meidän täytyy siksi keskittyä yhä enemmän eurooppalaiseen lisäarvoon ja myöskin niihin tuloksiin, joita saamme aikaiseksi budjetin tarkastustiedonanto keskittyy juuri tähän kohesiopolitiikan alalla. Keskitytään varojen kohdentamiseen 2020 strategian mukaisiin tavoitteisiin ja pyrimme tehostamaan kulujen kohdentamisen laatua. Viidennessä kohesioraportissa nämä tuodaan nämä asiat esille. Ja olen erityisen kiinnostunut keskustelemaan siitä, kuinka voisimme kohdentaa maksatut varat ja arvioimaan niiden mahdollisia aiheuttavia tuloksia. Lainsäädäntöä, uutta lainsäädäntöä ollaan jo laatimassa ja olen tietoinen, että keskustelette aiheesta kollega Shemetan kanssa. Vuonna 2011 komissio esittää ehdotuksensa myöskin seuraavan sukupolven osalta. Ja tässä otetaan mukaan tuomioistuimen ehdottamat parannusehdotukset. Tämä valiokunta voi antaa oman merkittävän panoksensa tähän keskusteluun ja odotan innolla teidän yhteistyötänne ja nyt olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari Andor ja sitten annamme puheenvuoron kollega Chachimarkaksille, joka on esittelijänä. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia Rova Kaljulaitille tästä kertomuksesta tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Ja minä haluaisin myös kiittää tästä ensimmäisestä, ensimmäistä lukua koskevasta raportista, koska se on kaikkein tärkein, kun me tiedämme, se kertoo meillä, että miten komissio toimii. Me olemme ainoa budjettiviranomainen tässä talossa ja minä olen siksi tilintarkastustuomioistuimelle tästä kiitollinen. Mitä tulee kohesioon, molemmat komissaarit, eh, jotka ovat tästä vastuussa, niin tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja pitäisi luottaa tähän tuomioistuimeen vielä enemmän. Ja jatkuva kommunikointi eh, komission kanssa on, on todellisuutta. Ja tämä on aivan luotettava pohja toimia. Ensin haluaisin onnitella komissiota siitä, että tämä on tällaista taannehtivaa tarkastelua, katsomme ongelmia, jotka ovat jo menneisyydessä. Me voimme kohta puhua siitä, että onko tämä sattuma vai onko tämä onnellinen tilanne vai onko tämä jonkun politiikan mukaista. Mutta aluksi me näemme parlamentissa ainakin sen, kuinka paljon pon, ponnistellaan varapuheenjohtaja Kallas Eh, oli aikanaan vastuussa ja toivon mukaan me nyt näemme komissaari Shemetan myötä positiivisen työn jatkon. Haluaisin myös komissiota kiittää siitä, että täällä puhutaan aivan nimillä. Kun täällä puhutaan vuositilinpidosta, niin täällä ei ole pelkästään numeroita, vaan ensimmäistä kertaa täällä on mainittu ne maat, ovat täällä mukana ja, ja minkälaisia virheitä on syntynyt. Ja tämähän on aivan uusi tapa meille saada ymmärrystä teidän työstänne. Täällä myös käy hyvin ilmi, mitkä maat ovat luistaneet velvoitteistaan. Kohesiopolitiikassa on hyvin paljon e, asioita ja tässä nyt negatiivisia asioita. Nämä numerot, jotka täällä on julkaistu, Eh, niin tässä on hyvin pitkä ajanjakso vuoteen 2006 asti. Ja nämä numerot, jotka meillä, mitä täällä on väärin maksettu, niin tämä on 7,7 miljardia tämä kokonaissumma. Tämä on siis summa, joka on väärin perustein maksettu jäsenvallioille ja 709 miljoonaa tästä vain saatiin perittyä takaisin. Mistä on kysymys? Täällä on todella suuri budjettikohta. Tässä on verorahoista kysymys. Ahkerat ihmiset ovat näitä veroja Euroopassa maksaneet. Ja minun mielestäni teidän pitäisi tunnustaa eh, tämä ja todeta, että on näin paljon virheellisesti maksettu ja erittäin vähän saatu takaisin perittyä. Ja tämä valitettavasti jatkuu. Täällä ei ole mitään suuria muutoksia. Ehkä tällainen uusi trendi on, mutta logiikka ei sinänsä ole muuttunut. Mutta minä olen nyt iloinen siitä, että molemmat komissaarit, erityisesti komissaari Andor, eh, puuttuu tähän. Ja se onkin oleellista. Täällähän on juridisesti eroa näillä termeillä, mutta ensimmäistä kertaa siis kun jätetään maksamatta ja keskeytetään maksu, niin tämä on ensimmäistä kertaa kun näin tehdään näissä ongelmatapauksissa. Minä herra Andol teidän kohdalla erityisesti huomaan, että väärin perustein tuetut projektit eivät enää saa eh, rahoitusta. Ja kun enää rahaa ei näihin syntiä tekeviin maihin eh, enää virtaa, niin voimme teitä onnitella. Mutta kuitenkin toimintasuunnitelma puuttuu. Se, että nämä maksut keskeytetään, niin, niin onko tähän joku politiikka tulossa? Me tarvitsemme nimittäin hyvin tarkkaa tietoa siitä, että onko jonkinlainen automatiikka olemassa. Me tiedämme, että kaikki nämä kohesiopolitiikan suuret hankkeet ovat sellaisia, että ministerit ovat tietenkin tulleet Brysseliin ja tavanneet komissaarin ja pyytäneet, että rahoitusta jatketaan. Me toivomme nyt, että tämä keskeyttämispolitiikka on jatkuva politiikka, ettei siihen voida enää vaikuttaa tällaisilla poliittisilla keinoilla. Me olemme puhuneet aikaisemminkin valiokunnan jäsenten kanssa ja kaikki tukevat minua. Me vaadimme nyt sellaista toimintasuunnitelmaa, joka automaattisesti keskeyttää väärin perustuen suoritettavat maksut. Se on meidän suuri vaatimuksemme. Toinen kohta, mihin haluaisin puuttua, on, että meidän pitäisi olla vähän tarkempia omien toimivaltuuksiemme suhteen. Jan Mulder kollegani onnittelen häntä siitä, että hän ei yksin ollut vuosikausia, mutta hän National Management Declaration asian puolesta kamppaili. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioit todellakin asetetaan painostuksen kohteeksi. Komissaari Hahn ja komissaari Andor auttavat häntä siinä, että kansallisesti joudutaan antamaan hallinnollisia selityksiä. Me vaadimme jäsenvaltioita parempaa tilinpitoa, parempaa eh, kirjanpitoa ja miksi näin on. Me emme käy heidän kimppuunsa vain huviksemme, vaan siitä syystä, että teidän pitää valvoa tätä oikein, oikein, oikeaa toimintaa. Nämä kansalliset äh, raportit täytyy saada jokaiselta maalta, näin tekee vain kaksi maata, ja tämä on edelleen meillä suuri vaatimus. Me tässä on nyt aivan uusi impetus, koska me tiedämme, mitkä nämä väärin toimivat maat ovat. Minä haluaisin teiltä kysyä, että miten te näette asian, voiko tällainen toteutua? Sitten kolmas asia, nämä omat äh, kertomuksenne. Vuosiraportissanne minulla on täällä molemmat. Nämä ovat hyvin kiinnostavaa luettavaa ja hyvin avoimia, rehellisiä. Siinä hyvin selvästi sanotaan, missä teillä on näitä varaumia ja missä kohdin maksuja ei ole maksettu. Kuitenkin haluaisin ö, tässä siteerata vähän teidän raporttienne rahaan. Te kirjoitatte näin. That I'm not aware of anything not reported here which could harm the interest of the institution. So Soweit so gut. Okei, okay, siis näin. Aivan hyvin. Kuitenkin tässä on vielä varauma. Seuraava. 8 out of the 79 programs concerned, Directorate General does not have reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions. Also, Tämä siis tarkoittaa sitä, että 38 tapauksessa 79 ei ole riittävästi tietoa sen tukemiseksi, että oikein on toimittu ja lain mukaan. No sitten tämä jatkuu. One remaining programs, significant deficiencies have been identified at an early stage before reimbursement uh, was declared. Also im Grunde ist das No periaatteessahan tämä voi ymmärtää sillä tavalla, jos ymmärtää englantia hyvin, että puolet ohjelmista eivät itse asiassa ole olleet tukikelpoisia. Ja toinen puoli ohjelmista, niihin ei myöskään raha tullut, koska ne olivat huonoja. Minä tiedän, että tämä on tällaista koodikieltä, joka osoittaa meille, että kesä, jäsen, valtiot ovat esittäneet sellaisia hankkeita, jotka eivät ole tukikelpoisia. Ja teidän täytyy sitten tämä todeta ja otatte sen vastuun vasta siinä, siinä vaiheessa. Minä hyväksyn tämän, mutta tämähän osoittaa myös sitä, että pitkässä juoksussa tämä ei ole hyväksyttävää. Nämä riskitekijät ovat olemassa maiden kohdalla. Ja mitä tilintarkastustuomioistuin tästä sit san, sitten sanoi? Siis 30 prosentissa kaikista näistä maksutapauksista tilanne on se, että me tiedämme, että riskitekijä, riskitaso on suurempi täällä, eikä olisi pitänyt maksaa. Se onkin meidän ongelmamme. Mehän nimittäin alun perin jo tiedämme, että missä kohdin ovat ne maat ja alueet, joiden kohdalla ongelmia voisi tulla. Tämä todetaan. Ja sitten teille, herra Han, on se ongelma, että te ette voi mitenkään vakuuttaa, että kaikki on mennyt hyvin. Meillä on sääntöjä ja meidän täytyy parlamenttina teitä auttaa näiden sääntöjen noudattamisessa. Ja meillä ei ole siihen mahdollisuutta ja se onkin meidän ongelmamme. Vastuuvapaus vapauden suhteen me tiedämme kyllä mitä teemme. Tämä on juridisesti hyvin vaikea, mutta poliittisesti aivan selkeä menetelmä. Vuonna 2009 oltiin siinä tilanteessa, missä julkaistiin näiden maiden nimet, eh, jotka ovat tehneet väärin. Ja meillä nyt sitten Lissabonin myötä oli sellainen tilanne, että vihdoin viimein voimme sanoa aivan suoraan, että meillä on suuri ongelma. Vaikka tämä trendi on myönteinen, niin silti meidän täytyy hyväksyä eh, hyväksyä tilanne, jossa poliittisista paineista johtuen kuitenkin maksuja on maksettu. Komissaarit Haan ja Andor, komissaari Andor on puuttunut tähän maksujen keskeyttämiseen, käyttänyt sitä selkeämmin hyväkseen. E, täällä on tietenkin pienempiä hankkeita kyseessä, mutta mikä on merkittävää on, että niitä pitää käyttää tätäkin mahdollisuutta. No sitten Lissabon. Teillä on tämä arviointiraportti tai arviointikertomus. Rova Kaljulaite, te voitte todistaa, että ei tässä ole kysymys vain siitä, että noudatetaan sääntöjä ja siitä, että tämä ovat lai, nämä ovat laillisia maksuja, koska se tähän te, tilintarkastustuomioistuin valvoo, vaan meidän pitää Lissabonin myötä miettiä myöskin tehokkuutta – ja tämä on ihan ajankohtaista, koska meillä on nyt tämä talous- ja finanssikriisi, jossa julkisia budjetteja leikataan. Meillä on budjettineuvottelut kesken neuvoston kanssa, erittäin vaikeat neuvottelut, ja se johtaa siitä, että voi olla, että meillä ei budjettia olekaan ensi vuodeksi. Me tiedä sitä vielä. Meidän täytyy todella pohtia sitä, että pitäisikö varoja käyttää tehokkaammin. Meillä on budjetin valvonta valtuuksia ja meidän täytyy näistä asioista puhua. Ja siksi me pyydämmekin, että antakaa meille suunnitelma, kuinka te aiotte tämän arviointiraportin laatia. Yksi asia on varmaa. Teidän täytyy antaa tämä kertomus, mutta me emme tiedä, minkä mallinen ja minkä sisältöinen se on. Toimintakertomus kertoo tässä, minkälaista toimintaa on ollut kunkin ohjelman kohdalla. Ja, ja myös ne varat, jotka kuhunkin projektiin on käytetty. Ja sitten pitäisi olla sen lisäksi poliittinen arvio siitä, minkälaista hyötyä tästä Euroopan unionille on tullut. Onko se työpaikkoja, onko se konkreettisia alueprojekteja. Jotakin hyötyä täytyy olla, ja se on kyllä se hyöty, jonka me haluamme teidän meille osoittavan. Joten pyydämme, että esittäkää meille tällainen kertomus. No muuten sitten, herra Haan, olen tyytyväinen siitä, että meillä on teidän allekirjoituksenne. En tiedä miksi me hyväksymme tällaisen käytännön, joka ikään kuin on poliittisen vallan johdatuksessa. Ja itse asiassa on vastuun välttämistä. Komissaarit olivat täällä edessä istumassa silloin, kun, kun heillä oli tämä kuulemis tilanteensa ja he lupasivat kaikki kantaa vastuuta. Jos te olette sitoutuneet vastuisiin ja, ja allekirjoittaneet toimintakertomuksen, niin voitte ottaa vastuun kaikesta tästä? Tämä, olen, olen hyvin iloinen siitä kirjallisesta vastauksesta, jos, jos sellaisen saan, mutta minä vielä painotan sitä, että komission, komissaarin voimin tästä koko järjestelmästä pitäisi tulla tehokkaampi. Tämä 7,7 miljardia, joka on väärin maksettu ja 709 miljoonaa vain takaisin on peritty. Me tarvitsemme sen jonkinlaisen korjausmekanismin. Meidän tarvitsee, täytyy olla sellainen järjestelmä, että kun rahoja on väärin perustein maksettu, että miten me saamme kerättyä ne takaisin. Täälläkin me huomaamme, että paljon korjattavaa on. Yksi syy on siihen tämä, että tämä on hyvin monimutkaista tämä ohjelmien läpivienti ja ohjelmien esittäminen. Ja tässä me tulemmekin eh, siihen tärkeään asiaan, että tarvitsemme yksinkertaistamista. Tietenkin me tiedämme, että jäsenvaltiot boikot, boikotoivat tätä, koska vaikean järjestelmän taakse on hyvä piiloutua. Ja silloin tulee virheitä, ehkä niitä ei havaita. On hyvin erilaisia kulttuureja Euroopassa ja me tiedämme, tiedämme että tämä ei ole kestävää. Ja tämä ei ole sellaista, mitä Euroopan veronmaksajille voidaan ehdottaa ja esittää. Eli me kysymme, että missä olisi konkreettisia yksinkertaistamismahdollisuuksia silloin, kun ohjelmia viedään läpi. Valitettavasti tehän vastaatte tästä toteuttamisesta komissiona. Ja täällähän on tähän toteuttamiseen 27 eh, tapaa tehdä se. Ja tässä on nyt tämä suuri ongelma. Me haluamme selkeän toimintasuunnitelman yksinkertaistamista varten ja hyvin selkeät menettelyt maksatuksen lopettamiselle. Mutta jos me emme edes tiedä, mistä maista on kysymys, niin mitä voimme tehdä? Meidän täytyy saada eurooppalaisia arvoja ja meidän täytyy tietää, että ohjelmamme tuovat lisäarvoa. Hyvin tärkeä asia. Hyvät naiset ja herrat, olen saanut kirjallisia kysymyksiä paljon kollegoilta ja niitä on varmaan lisääkin, mutta minä haluaisin vain varoittaa yhdestä asiasta. Meidän täytyy varoa sitä, ettemme ole liian yksityiskohtaisia ja emme voi aina vastata. Tämä menettely on kiinnostava. Me esitämme kysymyksiä kirjallisesti, suullisesti, mutta me emme voi jatkaa samalla linjalla 16 kertaa negatiivinen tarkastuslauselma, lausuma. Eli pitäisi puhua järjestelmän muutoksesta eikä yksittäisistä virheistä, koska uusi komissio nyt on työssään ja, ja uutta järjestelmää tarvitaan. Komissaarit Andor, komissaari Haan ja Andor te olette erinomaisesti työstänyt tätä materiaalia ja nyt todellakin on aika puhua uudesta järjestelmästä. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin avaamme keskustelun, niin antaisin pikaisen puheenvuoron komissaareille vielä niin, että he voisivat vastata ensimmäisiin esittelijän esittämiin huomioihin ja kysymyksiin. Ensimmäiseksi komissaari Andor. Und, äh, werde versuchen, mich kurz zu fassen zunächst. Arvoisa puheenjohtaja, pyrin olemaan lyhyt. Haluaisin ensinnäkin kiittää parlamenttia siitä, että parlamentti on tunnustanut, että olemme tehneet paljon työtä tilanteen parantamiseksi. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni myöskin omaa työryhmääni, koska monet myönteisistä tekijöistä olen saanut edellisiltä asian piirissä työskennelleiltä ja työryhmältäni ja edeltäjältäni. Hyvin mielelläni olen käytettävissänne, jotta voisimme yleisemmällä tasolla keskustella siitä, mikä on kohesiopolitiikan päämäärä ja tavoitteena sillä, että me investoimme alueelle, jotta me voisimme lähentää alueita ja Euroopan unionia, tasoittaa taloudellisia eriarvoisuuksia. Nämä ovat ne aiheet, joita me täällä käsittelemme. Toinen merkittävä tavoite liittyy siihen, että tarkastus- ja valvonta menetelmillä ja välineillä me kykenemme arvioimaan niitä toimintoja, joita alueilla toteutetaan ja taata samanlaisten sääntöjen toteuttaminen. Tietenkään me emme saa täydellistä tasapainoa alueiden välillä aikaa, mutta mitä tulee tarkastuksiin ja valvontakulttuuriin, tältä osin niiden täytyy olla samankaltaisia. En tiedä, minä päivänä tässä onnistumme, mutta jossain vaiheessa meillä täytyy olla tiettyä yhtenäisyyttä jotta me todellakin voimme antaa sisämarkkinoille kunnollisen panoksen. Meidän täytyy kyetä takaamaan, että jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden yritykset voivat toimia tasavertaisesti myöskin muissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksi keskeisistä tavoitteista minun mielestäni ja tärkeä tehtävä meille kaikille. Eli minä olen pyrkinyt selittämään työryhmälleni, että minun mielestäni yksi keskeisistä päämääristä on jäsenvaltioiden ja alueiden lähentäminen, eikä rangaista alueita tai jäsenvaltioita, vaan tärkeintä on saavuttaa tulokset, joita tarvitaan investoida järkevällä tavalla tämän onnistumiseksi. Ja tämän filosofian pohjalta haluaisin, että tekin ymmärtäisitte, mitä me teemme, kun me käytämme näitä oikaisuvälineitä ja takaisin perintää. Keskeinen ja tärkein tavoite on, että rahaa käytettäisiin oikealla ja säännönmukaisella tavalla. Mikäli jäsenvaltiot kykenevät itse suorittamaan tarvittavat oikaisut niin siinä tapauksessa, ja tämähän on se käytäntö, joka meillä on ollut tähän saakka, niin tässä tilanteessa meidän mielestämme jäsenvaltioille täytyy antaa mahdollisuus siltä osin, että ne määrärahat, joita ei ole oikealla tavalla käytetty, suunnataan toisenlaisiin muihin hankkeisiin, jotka ovat jo ö, tulleet hyväksytyiksi. Eli toisaalta tarvitaan oikaisua ja korjaustoimia ja toisaalta nämä rahat, jotka on peritty takaisin, ne ovat määrältään vähäisempiä, koska ne käytetään jäsenvaltiossa toisiin hankkeisiin. Näiden varojen pidättäminen silloin, kun jonkun kauden jälkeen ei enää ole mahdollista saada näitä varoja takaisin. Eli nämä varat, joita ei ole suunnattu toisiin hankkeisiin, niin olisivat loppuisen, loppujen lopuksi ne, joita perittäisiin takaisin. Eli tämä on se keskeinen filosofia. Täytyy tehdä ero yksittäisten ja järjestelmään liittyvien virheiden välillä. Kun jossain maassa sovelletaan eurooppalaisia määräyksiä, niin käyttäjän täytyy toki turvautua kansalliseen lainsäädäntöön. Meidän tehtävämme on identifioida nämä virheet, keskustella jäsenvaltioiden edustajien kanssa, neuvotella heidän kanssaan ja päästä yhteisymmärrykseen oikaisutoimista ja korjauksista. Niiden hankkeiden osalta, jotka ovat joutuneet tämän järjestelmään liittyvän virheen uhreiksi. Meidän täytyy identifioida myöskin nämä yksilölliset hankkeet ja periä takaisin määrärahat, jotka on maksettu väärin perustein. Tämä edellyttää neuvotteluja, koska kuten voitte kuvitella, jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan innoissaan, kun niiden täytyy ryhtyä korjaustoimiin. Kaikki vie aikaa ja joskus jopa Eh, se saattaa johtaa tilintarkast- tai tuomioistuimen käsittelyyn eh, pitkällä aikavälillä, eh, kun tilanne todetaan ja toisaalta sitten kun tehdään päätös tilanteen korjaamiseksi, varsinkin kun on kyse virheistä, jotka ovat järjestelmään liittyviä yksilöllisten virheiden osalta korjaamistoimet toteutuvat huomattavasti nopeammin. Haluaisin antaa pääjohtajalle puheenvuoron liittyen tähän kuuluviin seikkoihin. Miksi me emme itse päättäneet tätä asiaa? Suoritettiin Nilkinokin aikana uudistuksia ja lopputuloksena oli johtopäätökset niistä virheistä, jotka oli aiempina kausina tehty. Totta kai me komission jäseninä otamme vastuun kannettavaksi, kun ajatellaan tätä yhteenvetoa ja kun komissari-kollegio kokonaisuudessaan on sen hyväksynyt, siitä tulee meidän poliittinen sitoumuksemme ja se sitten loppujen lopuksi esitellään parlamentille. Eli toki komission palveluelimet ottavat vastuunsa ja myöskin komissio ottaa poliittisen vastuunsa. Mitä sitten tulee tähän yksinkertaistamiseen, en halua liikaa pidentää puheenvuoroani, mutta totta kai meillä on jatkossakin mahdollisuus keskustella tästä. Jotain on jo tehty yksinkertaistamiseksi ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että osa byrokrat prosenttia on peräisin jäsenvaltioista. Me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, mitä he voivat myötä vai, miten he voivat myötävaikuttaa tämän byrokratian vähentämiseksi. Olen voinut todentaa, että kun loppukuluttaja esittää anomuksensa, Eh, ja sitten kun varat eh, maksetaan, niin tämä aikaväli saattaa olla kahdeksan kuukautta ja kuusi kuukautta näistä kahdeksasta kuukaudesta ovat eh, erilaisia byrokraattisia menettelyjä jäsenvaltioissa ja loppu käyttäjä toteaakin, että ai Brysseli vaatii kahdeksan kuukautta näihin menettelyihin, mutta näinhän ei todellakaan ole. Mutta toki me voimme pyrkiä parantamaan tätä tilannetta ja tästä tulemme keskustelemaan jatkossa. Nyt annan lyhyesti puheenvuoron pääjohtajalle ja myöskin muut käyttävät varmasti puheenvuoron. beschrieben worden ist für das Jahr niin se ongelma, mistä kerroin vuodelta 2009 toimintakertomuksessa, se oli todellakin erityisohjelma, mitkä oli, olivat siis nämä 38 hanketta 79. 32 minulla ei ollut varmuutta. Ja oli kyse siitä, että oli valtioita ja alueita, jotka eivät olleet valmiita tai jotka hyvin myöhään tulivat valmiiksi konformi tai tämä tilin tarkastuskertomuksen suhteen, sääntöjen mukaisuuskertomuksen suhteen. Ja me eh, olimme antaneet varaa ja sitten kuitenkaan nämä paikalliset valvontatoimistot maassa eivät olleet tehneet työtään. Se mitä täällä, mitä te vaaditte tässä järjestelmän vaihtoehtoja, johtoa, niin tällainen me olemme ottaneet nämä periaatteet mukaan uuteen järjestelmään tässä tällä välillä. Kun minä en voinut olla varma näistä tapauksista, niin kaikissa näissä tapauksissa minä keskeytin kyseiset maksut. Yksi maa meni tuomioistuimeen Luxemburgissa ja odotamme edelleen, mitä Euroopan unionin tuomioistuin päätöksessään sanoo. Tulevina vuosina tällaista ei pitäisi enää tapahtua. Uh, Hyvät naiset ja herrat, kiittäisin ensinnäkin herra Hatsimarkakisia hänen analyysistaan ja voin sanoa, että hänen arviointinsa ja päähaasteiden osoittamisensa ovat kovasti samalla linjoilla kuin mitä miltä mekin olemme kohesio- ja sosiaalirahaston osalta, mutta mitä tulee sitten vuosittaisista toimintaraporteista ja sen allekirjoittamisesta, niin voin sanoa juuri samaa kuin komissaari Haan tuossa edellä. Eli me seuraamme komission standardeja, noudatamme niitä. Se on sellainen jota DG-kohesio joutuu noudattamaan, niin kuin kaikki muutkin pääosastot. Otan esille tässä nyt sitten muutaman pääasian, jonka esittelijä otti esille, eli esimerkiksi maksatusten keskeyttäminen tai lopet pysäyttäminen ja jotkut niistä tehtävistä, jotka liittyvät ihan lähitulevaisuuteen, eli yksinkertaistaminen ja muutama muukin asia ehkä. Niin, maksatusten keskeyttäminen tai lopettaminen. Haluaisin korostaa tässä sitä, että tämä on todellakin, tässä on todellakin merkittävä ero viimeisimmän ohjelmointikauden ja tässä aivan viime aikojen välillä, koska laatu on parantunut, mutta tämähän ei ole tavoite sinänsä itsessään. Tämä on väline, jolla voidaan parantaa hallintoa ja valvontajärjestelmiä jäsenvaltioissa. Mutta meidän täytyy käyttää sitä rakentavalla tavalla siten, että voisimme auttaa jäsenvaltioita parantamaan suoritustaan ja vastaanotto määräänsä ja Euroopan varojen vastaanoton ja käytön laatua. Se ei ole poliittinen päätös, eikä se ole myöskään viranomaispäätös, se on jotakin siltä väliltä. Se on hallintoa koskeva ja johtamista koskeva päätös, ja se vaatii pääosastojen välistä jatkuvaa yhteydenpitoa ja se, että on kapasiteettia tunnistaa virheet silloin, kun varoja käytetään hankkeiden kehittämiseen. Eli tämän käytännön filosofian on edellä kuvatun kaltainen ja uskon, että me saamme sen myötä hyviä tuloksia aikaan. Sen lisäksi vielä, että olemme kehittyneet jo tässä viime aikoina. On totta myös, että yksinkertaistaminen johtaisi väistämättä pienempään äh, virheiden mahdollisuuteen tai todennäköisyyteen. Tulemme tekemään parhaamme, jotta voisimme identifioida, mitä voitaisiin tehdä lisää yksinkertaistamiseksi, niin että voitaisiin käyttää yksinkertaisempia sääntöjä tukikelpoisuuden määrittämiseksi 2013 vuoden jälkeen koska se on minun mielestäni tuo realistinen aikamäärä, jonka jälkeen merkittäviä askeleita voidaan ottaa, eli kun on uusi ohjelmointikausi. Mutta tämä ei ole ainoa aikakausi, jolloin pyrimme, tai jona pyrimme löytämään uusia tekemisen tapoja. Nimittäin on selvää, että meidän täytyy suorittaa myös erityyppistä arviointia jotta voisimme osoittaa, että Euroopan veronmaksajien rahat ja Euroopan unionin budjettia käytetään sillä tavalla, joka todellisuudessa hyödyttää Euroopan kansalaisia ja tuo lisäarvoa eurooppalaisella tasolla. Ja tämän takia meidän täytyy työskennellä hieman erilaisten arviointijärjestelmien parissa, jotka perustuvat enemmän suoritukseen. Ja täytyy sanoa, että tämä on sellaista käynnissä olevaa kehitystyötä, jotakin sellaista, johon menee vielä jonkin aikaa ja käytämme ilman muuta kuulemismenettelyissä saa, saamamme tiedot hyväksemme. Kaikki ne tiedot, mitä olemme saaneet parlamentilta ja neuvostolta ja kaikilta muilta sidosryhmiltä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Gressli. Ja, vielen Dank. Ich bin mir immer noch etwas unsicher, was... Kiitoksia Minulla ei ole vielä kovinkaan selvä käsitys siitä, mitä meidän täytyy tehdä tällä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksella ja mitä komissio meille tarjoaa, koska eri, suuri osa näistä maksuista ei toteutunut ja osa rahoista jäi todellakin maksamatta, mikäli me kieltäydymme työskentelemästä, olemme tilanteessa, joka on hyvin vaikea. Meidän täytyy lähentyä sellaista tilannetta, joka on konkreettisempi. En halua kritisoida ketään, mutta en halua myöskään lukea mietintöjä, joista jää paljon vastaamattomia kysymyksiä. Me haluamme tietää, miten numerot ovat kehittyneet vuonna 2009, on jäsenvaltioita, jotka eivät tähänkään mennessä ole kyenneet hoitamaan ohjelmia niin kuin olisi pitänyt. Voimme todeta, että tähän tässä vaiheessa tilanne, tähän saakka tilanne on ollut hyväksyttävissä, mutta meidän on nyt kyettävä välttämään nämä ongelmat. Mitä komissio tulee tekemään paitsi että ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin tai keskeyttää maksuja. Meidän täytyy lähentyä kestävämpää ratkaisua. Mitä sitten tulee vastauksiin kirjallisiin kysymyksiimme? Siltä osin minä haluaisin hieman valu, val, valittaa te olette oikeastaan lainanneet vastauksissanne vain asetusta. Asetuksenhan me tunnemmekin jo, mutta tällaisia syvälle käypiä vastauksia kysymyksiin me emme saaneet. Esimerkiksi valvonnan laatuun liittyviä kysymyksiä esitimme. 30 prosenttia ja 70 prosenttia mainittiin tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Kysymys kuuluu, mikä arvo näillä ex-ante-tarkastuksilla on jos valtaosaa virheistä ei ole löydetty, onko vielä odotettavissa tällaisia ex-ante-tarkastuksia. Toki valvonnan ja kontrollin ja tarkastuksien yhteydessä nämä virheet pitäisi löytää. Sitten tämä takaisin perintä. Meidän pitää puhua avoimuudesta tämän prosessin yhteydessä. On hyvin vaikeata olla tilanteessa, jossa ei tiedä, mitkä, mitä varoja maksettiin säännönvastaisesti ja kuinka paljon näistä varoista on peritty takaisin. Meidän täytyisi parantaa jollain tavalla tätä menettelyä. Te totesitte, että teillä on mahdollisuus siirtää näitä varoja hankkeesta toiseen, mutta täytyy kysyä, mitkä ovat konkreettiset ehdotukset avoimuuden lisään, lisäämiseksi. Herra Andor, viime viikolla minä käsittelin valituksia, jotka liittyivät yhteisrahoitushankkeeseen, joka hyväksyttiin viime vuonna. Tällainen sosiaalinen kaupunki-hanke on olemassa. Siellä kunnalliset, sen puitteissa kunnalliset viranomaiset vastaavat 15 prosentista yhteisrahoituksesta 10 000 euroa ja sitten hallinnolliset kulut omana osallistumisena. Tämä edellyttää viranomaisten lehdistötiedotteita, puhun nyt Berliinin tapauksesta, ja näille lehdistötiedotteille annetaan sitten korjauksia? Onko tämä pelkästään saksalainen ongelma vai onko olemassa jotain Euroopan tason säädöksiä tältä osin? Ja seuraava puhuja, jonka jälkeen Andor. Äh, niin, ensimmäinen oli tämä vastaanottokyky Rova Kreslin puheessa. Niin, tässä on kaksi asiaa, jotka täytyy muistaa. Ensinnäkin Kyllä. Meillä on vähän viivästymiä ja se eh, johtuu pääasiallisesti kahdesta syystä. 2000-2006 kaudelle meillä on ollut eh, projektien eh, tämä projektikausi pidennettynä ja myös sitten se budjetti, joka oli käytettävissä, halusimme käyttää sen maksimaalisesti hyväksemme. Ja toinen asia sitten johtuu siitä, että koska täällä on monenlaisia suhdanneohjelmia jäsenvaltioissa, joita on käynnistetty ja myöskin, myöskin Euroopan tasolla. Nehän ovat positiivisia sinänsä. Ja monilla on sitten sellaisia ajatuksia, että hanketta voisiin, voitaisiin rahoittaa näistä varoista tai aluevaroista. Nehän ovat kuitenkin paljon lyhempiä aikaisempia hankkeita, eli alle kahden vuoden mittaisia. Ja se on paljon lyhempi aika kuin tämä seitsemän se vuoden aika. Molemmilla näillä asioilla on ollut tällainen viivästyttävä vaikutus. Olen aivan täysin varma, että me saamme kyllä menetetyn ajan kiinni ennen periodin päättymistä. Kun meillä on tämä budjettisuunnitelma valmiina ja kun tiedämme, että budjetti on kokonaan käytetty, niin me tulemme toimimaan sillä tavalla, että 2010 budjetti tulee tosiaankin täysin käytettyä. Me meidän täytyy vain tietää, minkälaisiin hankkeisiin rahaa haetaan. Sitten laatu ja valvonta. Monivuotisuus, joka eh, näissä hankkeissa on, niin on ennakkovalvontaa, vaikka silloin ehkä ei ole kaikkea tietoa projektista käytettävissä – ja viime kädessä ei ole mahdollista löytää kaikkia virheitä tässä ex ante vaiheessa. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tuomioistuimen vuosittaisvalvonta, meillähän on kolme eri valvontatasoa. Minä ehdotan edelleen, että me löytäisimme jonkun yhteisen menettelytavan, joka sitten tilintarkastustuomioistuimen puolelta silloin, kun rahoituskausi päättyy, että se voisi koko tätä periodia tarkastella ja katsoa virhekiintiöitä ja virhe, virheitä sillä tavalla, että ne toimisivat referenssinä – silloin, kun tehdään arviota, Tällä tavalla järjestelmä olisi vakaa ja olisi järjestelmälle hyvä. Sitten viimeinen kysymys. Ensi vuotena meillä tulee olemaan raportti sillä tavalla, että me katsomme kutakin ohjelmaa, mutta minä sanon heti alun perin, että uskon, että tässä menee pari vuotta ennen kuin me voimme todeta, että järjestelmä on sellainen, että kaikki 27 maata toimivat aivan yhten, yhtenäisesti ja saman kyselykavakkeen sääntöjen mukaan. Niente? Va bene. Sulla domanda che l'aveva... Kollega Kresslerin kysymykseen, joka liittyy siis Berliinin projektiin. Miten haluaisitte vastata siihen? Madam Gressler, we haven't uh, brought individual project documents. Niin, minulla ei ole tietenkään projekti asiakirjoja täällä, joten jos on konkreettista tietoa tai anteeksi kiinnostusta tähän asiaan, niin voimme tietenkin toimittaa teille vastaukset myöhemmässä vaiheessa kirjallisesti, mutta emme pysty siihen tässä tilanteessa. Herr Kommissar, ich wollte Sie nicht in bringen, aber ich dachte mir, es lässt sich... En eh, haluaisi nyt muuta sanoa kuin, että, että jos Euroopan tasolla pitäisi tehdä lehdistötiedotteita, tämähän olisi jonkinlainen, mitä voitaisiin tehdä, mutta jos ei se ole mahdollista, niin sitten. Uh, niin, on paljon sellaista tietoa, joka on aivan julkista kohesiorahoituksen osalta ja yksittäisten hankkeiden osalta, joten en näe, että tämä olisi sellainen kysymys, joka aiheuttaisi hankaluuksia arvioinnissa taikka tämänhetkisen kokonaiskuvan muodostamisessa. Uh, uh, ja seuraava puhuja. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin tilintarkastustuomioistuinta heidän kertomuksestaan. Ja minulla olisi aluekehityskomissaarille kysymys, joka on mielestäni tehnyt erinomaista työtä rakennerahastojen tulevaisuuden hahmottelussa. Minun mielestäni virhetason pienentäminen 11 prosentista 5 prosenttiin osoittaa hyvää edistystä, mutta hyväksyn myös sen, että paljon vastuusta virheiden osalta on jäsenvaltioiden kontolla. Viittaisin yhteen esimerkkiin tässä, jossa virheet ovat ehkä olleet tahallisia ja viittaan Twiningsin T-yritykseen, se sulki kaksi tehdasta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja työpaikkoja menetettiin, mutta sitten he perustivat tytäryhtiön ja avasivat uuden tehtaan Puolassa. Ja tämä uusi tehdas sai EA, ERDFn eli aluekehitysrahaston rahoitusta. En tiedä, ovatko kollegat Euroopassa tietoisia. Yksi kollega ainakin kirjoitti komissaarille tästä nimenomaisesta tapauksesta ja komissiosta vastattiin, että hän katsoi, että, kysy, että asia oli täysin ok, koska Twinings oli eh, teknisesti ottaen PK-yritys ja sen takia sillä oli oikeus saada aluekehitysrahaa. Haluaisin kysyä, halu, katsooko komissaari, että tämä on oikeanlaista aluekehitysrahaston varojen käyttöä ja jos nyt ajatellaan tulevaisuutta, niin kollegoilla on varmasti esimerkkejä muistakin yrityksistä, jotka ovat toimineet tällä tavalla ja tämä on varmasti esimerkki sellaisesta sellaisesta toiminnan ja tuotannon siirrosta, mitä ei pitäisi sallia tapahtua. Tulevaisuutta varten kannattaisi tapausta tarkastella hieman uudestaan. Mitä mieltä olette, komissaari? Kiitoksia. Tämä on hyvin vaikea päätös. Ymmärrän täysin, että ne tekijät, jotka liittyivät Twinings-yhtiöön, ovat tässä nyt näyttelemässä suurta roolia. Tämänkaltaisissa tilanteissa joskus tällaisia tapahtuu, kun eurooppalaiset yritykset siirtävät toimintojaan muualle taikka jakavat yritystoimintansa eri maihin. Myöskin muoti vaatealalla tällaista on tapahtunut. Pariisin lähellä oli suuri yritys, vaatealan yritys, joka päätti siirtää toimintojaan tänne Brysselin lähelle. Belgia sai tavaroita Pariisista aiemmin. Tämä oli teollinen päätös, jotta jakelu Belgiassa voitaisiin toteuttaa belgialaisesta jakeluyrityksestä käsin. Ja myöskin tähän saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta varoja. Vaikkakin ne työpaikat, joita Brysselissä luotiin, olivat pois Pariisista. Tähän tuli kuitenkin eurooppalaista lisäarvoa. Ja tämän takia kysymys on todella hankala, siihen on vaikea vastata. Meidän täytyy ajatella tätä sisämarkkinataustaa vasten. Meillä on selkeät normit. Tässä yhteydessä puhutaan tuotannon siirrosta yhdestä paikasta toiseen Euroopan unionin sisällä Tietenkään ei voida ajatella, että kumpaakin paikkaa tuettaisiin varoin. Tilanne on toinen, kun esimerkiksi ajatellaan yritystä, joka siirtää tuotantoaan Puolaan. Tämä puolalainen yritys on pyytänyt apua, tukea. Halusin hieman puuttua tähän esimerkkiin. Voin todeta teille, että näiden kysymysten käsittely on hyvin vaikeata ja hankalaa. Tämä on vaikea ongelma, koska usein myöskin näitä tuotantojen siirtoja tapahtuu saman jäsenvaltion sisällä. Toiminta on ollut tietyllä konkreettisella alueella ja sitten sitä siirretään toiselle alueelle, jonka osalta voitaisiin saada näitä konvergenssivaroja. Meillä on totta kai suurta kiinnostusta siihen, että konvergenssialueet saisivat tukea. Haluan tuoda nämä seikat täällä esiin, koska hyvin usein joudun tekemisiin tilanteiden kanssa, jossa on kyse suurista yrityksistä. Eivät nämä ole mitään harvinaisia tapauksia. Kyse on globaalista kilpailusta. Ja yritykset miettivät, kannattaako niiden toteuttaa toimintaansa Euroopassa vai ei. Vai kannattaako toimia Intiassa tai Kiinassa. Olemme usein nähneet erilaisia toimenpiteitä ja olemme halunneet puolustaa eurooppalaisia intressejä, mutta yksinkertaisia vastauksia tähän ei ole, koska ongelmakaan ei ole yksinkertainen. Eikä ole helppoa löytää mitään ratkaisuja. Joidenkin yritysten toimintojen siirtojen osalta nämä normit ovat hyvin selkeitä. Viisi vuotta on tämä aika ensimmäisten viiteen vuoteen varojen saamisesta, tukien saamisesta yritys ei voi siirtää toimintojaan, mutta näissä mainituissa tapauksissa kyse oli kahdesta EUn jäsenmaasta, niin olen pyytänyt palveluelimiä tutkimaan näitä tapauksia. Kollega Andreasen seuraavaksi. Thank you, Chairman. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Rouva Kaljulaidelle. Onko minkäänlaista mahdollisuutta mitata, missä määrin virheiden vähentyminen rakenne- ja kohesiorahastossa liittyy ohjelmien määrässä, jotka ovat käynnissä sen tak- jäsenvaltioissa sen takia, että ei ole riittävästi yhteisrahoitusta käytettävissä. No sitten komissaareille kysymys. Miten reagoitte tämänpäiväisen Financial Timesin äh, julkaisemasta rakenne- ja kohesiorahaston äh, suunnitelmista. Nimittäin, että suuri osa näistä rahoista päätyy Italian mafian käsiin. Ja herra Andorille erityisesti osoittaisin seuraavan kysymyksen. Miksi katsotte, että EUlla ei ole velvoitetta, sitä velvoitetta, mikä pankeilla on, eli että se joutuisi e, toimittamaan tileistään ilmoituksen milloin tahansa niin pyydettäessä. Tiedän nimittäin myös irlantilaisia yrityksiä, jotka on siirretty matalan yhtiöveron alueelta Puolaan sen takia, että saatiin tälle projektille tukea. Ja Euroopan unioni päätyi maksamaan Euroopan globalisaatiorahastosta niille ihmisille, jotka menettivät työpaikkansa Irlannissa. Eli onko tämä eurooppalaisen rahoituksen tehokasta käyttöä? Kiitoksia. Rouva Kaljulaite, vastaus. Thank you. Kiitoksia. Eli missä määrin virhetason väheneminen johtuu äh, yhteisrahoituksen puutteesta? Vaikea sanoa. On totta, että varojen läpimeno uudella ohjelmakaudella on aika pieni ja äh, täytäntöönpanoaste ei ole yhtä suuri kuin olimme toivoneet muutama vuosi sitten, mutta toisaalta osittain ongelma on ollut se, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet edelleen vanhan ohjelmakauden raha, rahaa. Eli paljon valituksia ei ole tullut siitä, että varoitusta ei olisi EUlta käytössä, koska tämän pitkän kauden aikana, kun komissio hyväksyi uusia valvontajärjestelyjä, niin koko tämän ajan jäsenvaltiot käyttivät vanhan ohjelmakauden rahoja, joten EUn vara, varat olivat käytettävissä. Ja yhteisrahoituksen puute sitten olisi hyvin vaikeata arvioida erikseen, mikä sen rooli on. Enkä ole tähän mennessä tullut tietoiseksi siitä, että mikään hanke missään jäsenvaltiossa, jossa me olemme käyneet tarkastuskäynnillä, olisi kärsinyt rahoituksen pysäyttämisestä, koska yhteisrahoitusta ei olisi ollut käytettävissä. Mutta tietenkin, jos ei käytä niitä rahoja, mitä tarjotaan, niin tietenkään silloin virheitä ei synny. Eli sen takia tämä matala throughput läpimenoarvo voi sitten vaikuttaa virhetasoon, koska heti kun projektien volyymi nousee, niin sisäinen tarkastus, tarkasta, siis sisäiset tarkastajat jokaisessa järjestelmässä ovat siinä tilanteessa, että heillä on vähemmän aikaa kuluu ilmoituksiin. Kiitoksia. Sarjaan. Ja sitten komissari Haan. Ja nochmals äh, zu den, ähm, äh, zu den äh, über... Jälleen kerran näistä yritysten siirtymisistä, tuotannon siirroista. Se ei ole meidän tämän päivän keskustelumme pääkohde, mutta Euroopassa meillä on vero- ja talousjärjestelmiä, jotka poikkeavat suuresti toisistaan. Ja tämä vaikuttaa äh, houkuttelevuuteen yritysten sijoittumisen osalta. Minä itse olen ollut yritysjohtaja ja saatoin havaita, että monestakin eri syystä Euroopan maat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia henkilöstön laadun lisäksi myöskin verokysymykset näyttelevät hyvin suurta merkitystä, kun näihin päätöksiin ryhdytään. Ja kun on kyse suorista tuista, nekin voivat olla ratkaiseva tekijä, mutta myöskin epäsuorat tuet voivat näytellä merkittävää roolia houkuttelevuuden osalta. Mitä sitten tulee tämän artikkelin, tähän artikkelin, joka tänään julkaistiin, niin toisaalta Siinä kritisoidaan, eh, että käytetään liian vähän rahaa, mutta muutama kappale myöhemmin todetaan, että eh, kontrollin eh, puute johtaa siihen, että rahoja ei käytetä. Eli totta kai on olemassa byrokratiaa, joka estää varsinkin pienten, pieniä yrityksiä anomasta tukia. Ja tästä syystä meidän kaikkien yhdessä täytyisi työskennellä sillä tavoin, että, että tämä tilanne ylitettäisiin. Se moite, että rahat ovat päätyneet Italian mafian käsiin, en minä voi tätä vahvistaa. Minun on luotettava jäsenvaltioiden minulle antamaan tietoon. Olemme vastaanottaneet tarvittavat takuut, mitä tulee näiden tarkastusten laatuun. Me jatkamme tätä valvontaa. Kyse ei ole siitä, että tällaisten julkilausumien jälkeen ojennettaisiin avoin shekki. Totta kai me jatkamme tarkastuksia ja valvontaa ja meidän täytyy keskittyä nimenomaan niihin maihin, jotka edustavat suurinta riskiä. Meidän täytyy toteuttaa näissä maissa enemmän valvontaa kuin muualla, mutta en haluaisi leimata yhtään maata. Tehän tiedätte, että on olemassa koko joukko haasteita. Me teemme mitä voimme, jotta asiat hoituisivat oikealla tavalla ja tämän lisäksi minulla ei ole mitään merkkejä tai mitään muuta todettavaa sen lisäksi, mitä totesin, että me sovellamme nollatoleranssia ja asiat etenevät omalla painollaan. Ja komissaari Andor, niin Financial Timesin artikkeliin liittyen täytyy sanoa, että on tietysti hyvin tärkeää huomioida, että tärkeä sanomalehti kiinnittää huomiota Euroopan kohesiopolitiikkaan ja aluekehitysrahastoon. Uskoakseni tämä on sellainen sanomalehti, jota monet meistä lukevat, ja on todellakin tärkeää käsitellä tätä aihetta, joskaan se ei ole miellyttävää. Meidän täytyy olla kuitenkin toista mieltä joidenkin otsikoiden kanssa ja joidenkin syytösten kanssa ja, ja johtopäätösten kanssa. No, me uskomme, että vaikka tietoja on kerätty kattavasti ja analysoitu kattavasti, niin jotkut johtopäätöksistä ovat harhaanjohtavia. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa vielä huolellisemmin ja katsoa, että onko olemassa todistusaineistoa sanomalehtimiesten väitteiden kumoamiseksi. Mitä tulee kommenttiini liittyen liittyen Euroopan rahoitusinstrumenttien ja yksityisten rahoituslähteiden velvoitteita ja niiden välistä vertailua. Täytyy nähdä ero näiden yksityisyritysten rahoituksen kohdalla, eli sellaisten kohdalla silloin, kun ne pystyvät raportoimaan vakavaraisuudestaan minä tahansa hetkenä Tällainen yksityinen rahoitustoiminta on periaatteellisesti aivan erilaista kuin julkinen rahoitus, jota esimerkiksi EU tarjoaa rahoitusvälineittensä kautta. EUn rahoitus ei ole riippuvainen yksityisistä lähteistä ja sen takia siltä ei vaadita tällaista raportointitapaa sen hetkisistä tileistään. Tällainen raportointikapasiteetti vaatisi valtavaa investointia, joka olisi minun mielestäni veronrahojen tuhlaamista, koska tällaisia indikaattoreita ei voitaisi käyttää mihinkään käytännön tarkoitukseen. Ja meidän ei tarvitse tällaista kapasiteettia rakentaa. Tarvitsemme raportointia, joka on tarkkaa, oikeellista ja vastuullista ja joka helpottaa valvontajärjestelmiä ja käyttäjiä ja myöskin veronmaksajia ymmärtämään, mitä tapahtuu eurooppalaisissa rahastoissa. Niin ja sitten vielä tuossa puhuttiin globalisaatiorahastosta ja sen käytöstä erityisesti silloin, kun tuotanton, tuotannon siirtoja tapahtuu. No tämähän todella on se rahasto, joka nimenomaisesti keskittyy tuotannon siirtojen vaikutuksiin työ, työvoimaan ja erityisesti silloin, kun kyseessä on laajamittaiset irtisanomiset, jotka koskevat yli 500 henkilöä. Erityisesti irlantilaisen yrityksen kohdalla, joka, joka sulki toimintapisteensä Irlannissa ja sai aikaiseksi sitten valtavaa työttömyyttä ja sitten vastaavasti käytti Puolassa varoja pystyttääkseen toimintansa siellä. Tämä ei ole tyypillinen tapaus. Tietysti tämä tapaus tutkittiin hyvin syvällisesti ja siinä ei käynyt ilmi mitään sääntöjen vastaisuuksia. Mutta tietenkin poliittinen, poliittinen ilmasto on sellainen, että tätä herkkäluontoisuutta on tässä keskustelussa käytetty hyväksi, mutta tämä ei todellakaan ole mikään tyypillinen tapaus. Tämä on viime vuosina ollut juuri se rahasto, jolla on pyritty helpottamaan työntekijöiden asemaa tällaisissa tilanteissa. Ja parlamentin raporttien ja mietintöjen perusteella voidaan todeta, että se on ollut hyvin hyödyllinen väline. Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä hyvästä työstä ja myöskin komissaaria näistä esityksistä. En nyt voi olla teidän te, teihin päin kääntyneenä, kun huone on tällainen kuin on. Aivan kuten kollegat ovat sanoneet, niin on hyvin hyvä, että me seuraamme, minkälaisia trendejä tässä on syntymässä tulevaisuutta silmällä pitäen. On hyvä, että molempien mielestä on hyvä parantaa näitä valvontajärjestelmiä. Mutta eh, on harmillista, että tällaisia johtopäätöksiä voi, pitää vielä eh, tulla tilintarkastustuomioistuimelta. Siis eh, virheitä on vähemmän kuin viime vuonna 11 prosenttia, niin se on tietysti hyvä, mutta ei ole todisteita siitä, että tämä johtuisi siitä, miten otanta on tehty maista. Ja minä haluaisin kysyä molemmilta komissaareilta kysymyksiä. Komissaari Andor, miten tämä liittyy tähän kirjalliseen kysymykseen? Siis virheitä pitäisi olla löytynyt täältä ennen kuin komissio tämän vahvistaa. Kuinka te seuraatte näitä asioita ja kuinka te valvotte tätä valvontaa? Niin siis jälleen kerran tilintarkastustuomioistuimen suuntaan kysyisin. Teillä on tarkka selvitys, mutta täällä on yksi lause, jota en ymmärrä. It seems that the controls worked, but they weren't able to detect the error. Разбирам, че заради периода, който обхващат тези одити... Niin, nämä ö, standardit ja mitkä kaudet tässä ovat menossa. Täällä on kenttätarkastuksia ja, ja siellä ei löydetä vuosittain virheitä, mutta kuinka sitten tarkastukset, joita on tehty, niin kuinka virheet ovat jääneet havaitsematta. Voisitteko ehkä tähän vastata? Miten voidaan tätä valvontajärjestelmää parantaa? Sitten vuosikertomus työllisyyspääosastolta. Täällä on tiettyjä varaumia tarkastusjärjestelmiin liittyen eri jäsenmaissa. 38 tapausta ja 75 miljoonaa on riskirahaa tässä tai riskivaarassa. From system deficiencies as percent of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 Eh, tämä taso, systeemitaso, mutta kuitenkin samassa raportissa pääosasto itse myöntää, että tämä saattaa olla vähän alakanttiin arvioitu. Voiko komissio vakuuttaa meidät siitä, että virheitä ei ole enemmän ja minkälaisia mekanismeja on käytössä, jotta tehokkuus varmistetaan? No sitten komissaari Haan, teidän vuosikertomuksenne aluepolitiikan osastolta kertoo siitä, että 46 operatiivista ohjelmaa on tässä arvioinnissa. Ja ne eivät siis eh, olleet mm, tulleet valmiiksi, eli 14 prosenttia. Tämä on hyvin suuri määrä. Ja näin ollen minä haluaisin kysyä teiltä, että mitkä ovat ne pääasialliset ongelmat, eh, jotka, mm, joita maat ovat eh, kohdanneet ja minkälaisia toimia komissaari on ajatellut tehdä ja, ja nimenomaan korkean riskin hankkeissa. Tästä myös haluaisin pyytää jotakin, jotta me voisimme tehdä paremmin oman työmme tässä valiokunnassa. Me tarvitsisimme enemmän spesifistä tietoa komissiolta. Tietoa siitä, minkälaisia heikkouksia on ja minkälaisia vahvuuksia on ja eri politiikan lajeissa Euroopan jäsenmaissa. Nimittäin on monia kohtia, missä voidaan tätä virhetasoa arvioida kussakin maassa ja sillä tavalla tarkastella koko järjestelmän toimivuutta. Tämä on veronmaksajan etu. Okay. Considering the first part of uh, ensimmäiseen kysymykseen tai kysymyksen ensimmäiseen osaan liittyen, kun puhutaan tarkastusten tehokkuudesta tai tarkastuksen tehokkuudesta ja silloin puhutaan tapauksista, jolloin, jossa valvontajärjestelmä toimi, mutta se ei onnistunut identifioimaan riittävällä tavalla virhetasoa. No tämä ei tietenkään ole itsestään selvä lausuma, mutta tilanne oli sella- on sellainen, että komissio pyytää toimintaohjelman ja sitten seuraa sen täytäntöönpanoa pakavammissa tapauksissa sovelletaan 5 prosentista 25 prosentin kokoista könttäkorjausta, mutta tämä on aika poikkeuksellinen tilanne. Itse asiassa kyseessä ovat tapaukset, joissa useimmat virheet huomasi, tai useimmat virheet, jotka tuomioistuin huomasi, olisi voitu havaita vain kenttätarkastuksissa. Ja pitäisi ottaa huomioon myös, että meillä on monivuotinen kehys tässä ja kenttätarkastukset tapahtuvat myöhemmässä vaiheessa, eikä välittömästi kyseisten toimintojen lopettamisen jälkeen niin kuin tuomioistuimessa sen takia, että raportoinnin määräajat ovat sellaiset kuin ovat. Näissä tapauksissa meillä on sellainen tilanne, että valvonta toimi kyllä, mutta se ei pystynyt identifioimaan virhettä. Ja siksi meille on tärkeää analysoida huolellisemmin valvonta- ja tarkastusjärjestelmän arkkitehtuuri niin, että siitä saataisiin vaikuttavampi, mutta mutta tämä on sellainen tilanne, että jotkut virheet jäävät kyllä piiloon ilman kenttätarkastuksia. Tämä on syy, miksi käytimme tällaista muotoilua tuossa, tuossa mm, raportissamme. Minä voin hyvin moneen asiaan tässä kollegoini kanssa yhtyä, mutta tästä laadusta vielä kommentti. Kun 30 prosenttia voimme tunnistaa, niin niin ne eivät ole sellaisia lukuja, mitkä minua tyydyttävät ja täytyy enemmän tehdä työtä. Me ymmärrämme, anteeksi, yritämme e, kouluttaa paikalla olevia toimijoita e, havaitsemaan virheitä ja kun, kun sitten mennään pitemmälle, niin sitten poliittinen tilanne vaihtuu ja, ja ihmiset vaihtuvat ja sitten joudumme aloittamaan aivan alusta uudelleen. En tiedä, voinko tällaisia asioita parantaa. Minä olen neuvotellut jäsenvaltioiden kanssa ja me tiedämme, mistä asioista seuraavalla rahoituskaudella täytyy puhua. Tämä on todellakin ongelma, joka meillä on edessämme eikä koske pelkästään uusia jäsenmaita, vaan myös niitä, jotka ovat pitkään olleet mukana. Me tarvitsemme vakautta hallintoon, koska hallinto on viime kädessä se, joka tästä laadusta vastaa. Miten sitten avoimet ongelmat? Minä haluaisin tässä vielä pääjohtajalta kysyä, että mitä siihen voitaisiin toimia. Eli tästä on hyvä vielä puhua. Viime vuonna oli luku. Nämä ohjelmat, joiden osalta valvonnasta puhutaan, jotka olivat epätäydellisiä, eivätkä ole kokonaan valmiita. Olemme kuitenkin huomattavasti edenneet. Meillä on vielä kuusi ohjelmaa, joiden osalta emme ole saaneet myönteistä tulosta valvonnan ja tarkastusten osalta, eli emme maksa. Kaksi niistä on Saksassa. Osa liittyy alueelliseen yhteistyöhön ja sitten myös Italiassa on joitain hankkeita. Ongelma on siinä, että usein syntyvät ongelmat liittyvät jäsenvaltioihin kompetenssiongelmia esimerkiksi kes, keskusviranomaisten ja alueellisten viranomaisten välillä. Eli jäsenvaltioiden tarkastuksissa ei saatu kaikkia osapuolia koolle. E, toki nämä asiat voidaan ratkaista, mutta nämä johtivat näihin valitettaviin tapahtumiin ja meillä ei ole varmaa tietoa näistä. Kollegaskin, kiitoksia paljon komissaarille, että olette täällä valiokunnassa. Ja minähän lähetin teille kirjeitä ja nyt seurailen tässä jo käytyjä kesku- keskusteluja. Nimittäin Andoverissa, Englannissa monet ovat närkästyneitä siitä, että PK-yrityksen määritelmä vie heiltä työpaikkoja, jos kynnykset ja rahoitus kysymykset jäävät ratkaisematta. Ja tämä, niin tämä osoittaa, että kyseessä on eh, tuotannon siirto, siirtomenettely, jossa siirretään todellakin ö, eh, toimintaa Puolaan ja kun todellisuudessa kyseessä on iso yritys, silloinhan rahaa pitäisi periä takaisin. Mutta nythän te sanoitte, että tässä on käytössä sellainen määritelmä, joka on vasta, vasta otettu käyttöön. No silloinhan voidaan siirtää tuotantoa minne tahansa. Me emme voi luottaa tällaisiin määritelmiin. Eli ettekö voi käyttää harkintavaltaanne ja ehdottaa puolalaisille viranomaisille, että kyseessä ei ole PK-yritys. Jos minä, minä en näe, että valvonta toimii asianmukaisesti tämän, tämän yrityksen tuotannon siirron kohdalla ja toivon, että käsittelet asiaa vielä tarkemmin. Ich habe schon bestätigt. Ich lasse das prüfen. Niin, minäpäs tarkastutan tämän asian. Meidän täytyy vielä katsoa, että miten me voimme vetää johtopäätöksiä tällaista tapauksesta tulevaisuutta varten – Eihän ole niin, että me olisimme jotain kynnyksarvoja asettaneet yrityksille, että mikä on PK-yritys. Totuus on se, että poli, Puolan viranomaiset ovat eh, sikäläisen hakemuksen perusteella eh, aivan oikein tehneet päätöksensä. Kun hankehakemus jätettiin, niin sen perusteella se estettiin viranomaisille ja päätös on tehty. Ei näyttänyt mitenkään siltä, että jotain muuta taustalla olisi ja siksi me olemme kuitenkin sanoneet, että tätä pitää tarkastaa. Täytyy muistuttaa oikeusvaltioperusteista. Eihän tässä nyt mitään tule, tulosta teille voi tässä vaiheessa antaa, mutta me olemme aivan riittävästi valveutuneita tarkastamaan tämän tapauksen. Kuitenkin on sanottava, että tässä tapauksessa Puolan viranomaiset ovat aivan oikein tehneet päätöksensä. Kollega Olbricht. Sitten kollega Olbricht. Yes, uh, uh, Mr. President. Uh, um, uh, Niin, puheenjohtaja ja hyvät komissaarit. Minulla olisi jonkin verran epäilyksiä koskien lukujen tulkintaa, koska me nyt huomaamme, että sen jälkeen kun kohesiopolitiikassa on tapahtunut suuria muutoksia, Jotkut sanovat, että on saavutettu hienoa menestystä ja toiset kutsuvat samoihin lukuihin perustuen tilanta katastrofiksi, suureksi katastrofiksi. Ja kyseessä ovat samat luvut. Eli haluaisin selventävän kysymyksen esittää tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, koska hehän ovat suorittaneet tarkastuksen, jotta, jotta nyt oli, tulisimme hieman tietoisemmiksi siitä, mitä tapahtuu, niin niin, niin haluaisin, halusin pistää tässä lukuja ylös ja kuulin, olen kuullut tässä parlamentissa esimerkiksi, että 35 prosenttia on virhetaso, mutta se ei ole totta. Minä olen kirjoittanut tässä nyt ylös, että tuosta kiintiöstä 36 prosenttia on sellaista aineistoa, että niihin liittyy virheitä, yksi tai useampi virhe. Ja tästä 36 prosentista vain osa virheistä ovat sellaisia, että ne voidaan määrällisesti ilmoittaa kvantifioitavissa, siis esimerkiksi vain puolet näistä virheistä. No sitten siirrytään viiteen prosenttiin tai jopa kolmeen prosenttiin, koska tehän sanotte tuossa edellä, että kyseessä ei ole 11,5, vaan 11,3, joten hypätään 11 prosentista kolmeen prosenttiin, joten kysymys kuuluu, että mitä me nyt poliittisesti haluamme keskustella. Haluatteko keskustella siitä, että, jos, että mitä on tapahtunut, kun on siirrytty luvusta 11 lukuun 5. Raportöörimme tuossa totesi, että kyseessä on ehkä virhe. Eli onko tämä positiivista, että on siirrytty 11 prosentista 3 prosenttiin vai ehkäpä tuo 11 alun alkaen väärä luku. Mitä oikeastaan tapahtui tässä välillä? niin, että siirryttiin 11 prosentista 3 prosenttiin, eli kyseessä on se, että mitään maksuja ei tapahtunut tiettynä vuonna. Vai... Eli kertokaa nyt meille, mitä tässä on oikein meneillään. Minä tulin tänne hyvin positiivisella mielellä ja nyt sitten kun olen kuullut näistä negatiivisista elementeistä, niin huomaan, että jotakin on pielessä, koska luvut ovat näin alhaiset. No sitten toinen asia. Entäpä sitten tämä kiintiö, tai ehkäpä otannasta on kysymys kuinkapa äh, tuomioistuin on valinnut ne alueet, ja, äh, jotka on otettu mukaan otantaan. Kertokaa meille, millä perusteella tämä kiintiö otan, tai otanta on äh, otettu? Onko se ihan sattuma, satunnaisotantaa vai miten, vai onko siihen jonkinlaisia poliittisia perusteluja, tai ehkä komissiokin, komissiotakin on konsultoitu. Ehkäpä ensi vuonna sanot, että nyt ollaankin viidessä prosentissa eikä kolmessa prosentissa, koska otanta on muuttunut. Ja kolmas kysymykseni kuuluu, että kun jotakin on nyt menossa väärin, väärään suuntaan, ja ongelma koskee nimenomaan näitä julkisia hankintoja. Ja miten tämä nyt näkyy siinä otannassa? Onko kyseessä eurooppalaisen lainsäädännön ongelma vai onko kyseessä jäsenvaltioiden tekemät virheet vai onko kyse siitä, että kaikki sujuu kyllä hyvin, mutta ihmiset tai instituutiot tekevät virheitä. Eli onko teillä samat määritelmät julkisista hankinnoista kuin komissiolla, koska kun me kuuntelemme tässä erilaisia puheenvuoroja, niin saamme erilaisia tietoja julkisista hankinnoista. Tämä viimeinen kysymys, joka on komissiolle, ei välttämättä tänään vastattavaksi, mutta olemme kuulleet EPPn jäseniltä, kun järjestimme kokouksen varojen takaisinperinnästä. Ja ne luvut, jotka saimme, eivät olleet suinkaan 700 miljoonaa, vaan paljon suurempi kuin mitä me äsken kuulimme. Eli paljon positiivisimpia lukuja siellä kerrottiin. Eli kysymykseni kuuluu, kuinka me voimme nyt tulkita näitä lukuja, jotka tilintarkastustuomioistuin meille esittelee. Ja toiseksi, kuinka tämä tuomioistuin valitsee tuon otannan. Kiitoksia. Signora Thank you for the opportunity to explain. I was already itching to go after the uh, previous comment uh, which said that the audit result... Näiden kommenttien jälkeen kiitos puheenvuorosta. Tilintarkastusistuimen äh, tuloksista kysyttiin, miten ne on saatu aikaan. Äh, me tehdään otantoja ainoastaan niistä maksuista, jotka on toteutettu ja ennakoista – Eli siis näitä, näitä ennakkomaksuja me emme kata näillä otannoilla. 20-30 miljardia, se ei ole meidän valvonnassamme. Eli me toimimme niin, että me laskemme jokaisen kulutetun euron ja tämä on kaksivaiheinen tämä otanta. Ensin määrä, määrätty määrä hankkeita. Meidän otantametodologiamme on sellainen, että you have got that correct. These numbers are comparable. Have, are the results... Niin, näissä kaikissa otannoissa on käytetty aivan samaa metodologiaa. Me emme konsultoi ketään, kun laadimme otaksemme. Se on täysin, oto, otantamme se on täysin satunnaisotanta, mutta se voidaan tehdä vain tietyn vuoden maksuista. Ja silloin, jos maksuja on tehty, suoritettu vähän, niin tietenkin koko otanta on vähemmän edustava koko alueelta. No tietenkään emme voi silloin verrata tämän vuoden tuloksia viime vuoden tulokseen, kuten johdannossani totesin asiaan on saattanut liittyä tiettyjä piirteitä ja yksi niistä on se, että nämä toimintaohjelmat pistävät lävitsensä vähemmän rahaa komissiolle korvattavaksi. Ja silloin ehkä on, siellä on aikaa tarkastaa jokainen, jokainen ö, ilmoitus tarkemmin. Eli sen takia emme pysty tarkkaan ottaen sormella osoittamaan, mitenkä tämä tulos on saatu aikaan. Mutta haluan korostaa, että samplaus on ollut todellakin äh, satunnaisosantaa ja justiin, juurikin siksi sen takia, että määräysten perusteella meidän täytyy toimia näin. Ja komissiohan, komissiotahan me tarkastamme, ja siinä mielessä ei ole merkitystä, että mitä jäsenvaltiota me tarkastamme. Eli otanta on aina satunnaisosanta, otantaa. No sitten julki, julkiset hankinnat. Te määritte, määrittelemmekö käsitteen eri tavalla kuin komissio? Virheitä löytyi ja olemme samaa mieltä siitä, että komissio ja komissiokin on samaa mieltä ja yleensä näin, näin onkin. Jos virhe ei ole vakava tai jos tietoja ei ole eh, virheen määrästä, niin tuomioistuin ei kvantifioi sitä. Eli se ei vaikuta virhetasoon. Jos virhe on vakava, niin silloin se kvantifioidaan sataan prosenttiin. Ja komissiolla tämä kvantifiointijärjestelmä on erilainen, koska he yrittävät hallinnoida kuluja. Ja komissio voi tietenkin selittää asiaa tarkemmin, mutta jos me olemme sillä kannalla, että jos virhe oli vakava esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, niin sata prosenttia on, tarkoittaa sitä, että se ei ole tukikelpoinen. Mutta komissio katsoisi, että vaikka he ostivat jotain ilman asianmukaista menettelyä, niin se olisi maksanut heille jotakin joka tapauksessa. Eli he eivät olisi saaneet sitä 100 prosenttia halvemmalla, vaan vaikka 5 tai 10 prosenttia halvemmalla. Ja sen takia he määrittelevät ja pyytävät takaisin maksua erilaisten summien osalta. Komissiolla on herkempi luokitus, koska he ovat managereita, mutta me olemme digitaalisen lähestymistavan kannalla, koska me olemme tarkas, tilit tarkastava taho. Ja to, voin tarjota ilman muuta lisäselvityksiä, jos niitä haluatte. Minä voin, minä voin periaatteessa vahvistaa, mitä Rouva Kajulai totesi, varsinkin mitä tulee sen tulkinnan osalta, joka poikkeaa toisestaan silloin, kun kyse on julkisen hankintaan liittyvässä virheessä. Tilintarkastustuomioistuimella on tällainen digitaalinen näkemys, kyllä tai ei. Kun meidän täytyy määrällisesti arvioida, me seuraamme lähestymistapaa, joka perustuu erilaisiin prosentuaalisiin korjausarvoihin. Sen, mitä sitten tulee tämän virheen suuruuteen ja merkitykseen sovelletaan jo, jotain näistä prosentuaalisista arvoista. Kuitenkin olen sitä mieltä, että julkiset hankinnat ovat sellainen kysymys, johon liittyy aina tämä 80 prosenttia virheistä ja kohesiopolitiikka sillä on toisenlainen toiminta. Se liittyy komission muihin osastoihin, jotka omien toimivaltuuksiensa puitteissa tekevät nämä lopulliset tai tekevät nämä päätökset. Totta kai komissaarien kollegio tekee lopulliset päätökset yhdessä. Ja sitten törmäämme erilaisiin ongelmiin. Herra Barnier ja minä olemme muodostaneet työryhmän, jotta voisimme tarkastella parantamismahdollisuuksia ja haluaisin strukturoitua yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta saisimme suosituksia siitä suunnasta. Näin tämä olisi hyvin mielenkiintoinen lähentymis ta- lähestymistapaa. Meitä kaikkia toki kiinnostaa, että asiat toimisivat siten, että olisi edelleen olemassa tämä mahdollisuus julkisiin hankintoihin, mutta eh, joissain tapauksissa olemme ehkä menneet liian pitkälle ja on tulkittu väärin ja se on saattanut johtaa virheisiin, jotka, joista haluamme päästä eroon. Mitä sitten tulee seitsemän seitsemän miljoonan korvauksiin. 6,2 on jo toteutettu ja tämä jäljelle jäävä ero liittyy vuoteen, vuosiin 2000-2008, jota ei ole vielä saatu päätöksiin. Kaikki riippuu neuvotteluista jäsenvaltioiden kanssa ja asian saamisesta päätökseen tätä työstämme parhaillaan. Tack så mycket, herr ordförande. Uh, jag skulle vilja fokusera lite grann på, jag ställde en, en fråga. Minulla olisi kysymys numero 28 ja tämä on aluekehitysrahastosta. Ja kaikki ne virheet, mitä täällä on havaittu ja kun maksut on keskeytetty, tämä on sellainen asia, mihin te tässä vastauksessakin olette ottanut kantaa. Ja täällä oli hyvin monimutkaisia taulukoita ja niitä oli vaikea ymmärtää. Mutta riippumatta siitä, kuinka me näitä luemme, niin voimme todeta, että tässä on erittäin suurista rahasummista kysymys. Vain nämä summat, jotka on korjauksissa hyväksytty, 2,7 miljardia eh, tässä ERDssä, ssä. niin täl, tällainen on kuitenkin sellainen kohta, mihin on syytä kiinnittää huomiota. On myös niin, että että kun me puhumme 2,7 miljardista, joka on korjau, korjausmäärä siis, niin onko tämä sellainen summa, josta on neuvoteltu jäsenvaltioiden kanssa, eli hyväksytäänkö tämä sillä puolella? Ehkä on joku muu summa alun perin ollut komissiolla, josta olisi pitänyt keskustella. Olisi siis hyvin kiinnostavaa saada käsitys siitä, että miten tämä summa muuttuu, kun jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan, että onko nyt sitten aluksi ollut joku muu summa ja sitten loppujen lopuksi me päädymme tähän 2,7 ja että tältä, tällä tasolla korjauksia on syytä tehdä. Me haluaisimme tietää juuri mikä on se ero että mikä on se komission ensimmäinen numero, josta lähdetään keskustelemaan ja sitten jäsenvaltio ei hyväksy sitä ja päädytään sitten johonkin muuhun. 2010 on 43 maksua keskeytetty. Ja minä haluaisin tietää niistä tästäkin vähän enemmän, miten tämä prosessi oikein kulkee. Ei nyt mitään yksityiskohtia, mutta me haluaisimme tietää, minkälainen prosessi tämä keskeytysprosessi on. Mitkä ovat ne periaatteet eh, tässä takana? Tätä olen kirjallisestikin jo kysynyt. Eh, mitkä ovat ne periaatteet siellä takana, kun maksun keskeytyksiin pääs, päädytään? Tietenkin, onko täällä poliittinen päätös vai joku muu proseduuri, ehkä joku välimuoto? Haluaisin kuitenkin tietää, minkälaisia periaatteita tässä keskeytyksessä on takana. Jos näin käy tai näin käy tai volyymit ovat tällaisia, niin laukaiseeko se sitten tämän keskeytysprosessin? Lopulta sitten eh, tämä 29 kysymys. Kansalliset eh, raportit, eh, te ette voi tietenkään pakottaa maita tekee, tekemään tällaisia. Kuusi vuotta sitten, kun olin uusi täällä, niin monet maat tekivät, tai näitä ei tehty silloin aikanaan, mutta nyt tällaisia kansallisia tarkastusraportteja tehdään. Haluaisin tietää, minkälaisia strategioita tässä on takana. Miten tämä vastuu saadaan maille? Ja haluaisin tietää, minkälaista yhteistyötä te teette jäsenvaltioiden kanssa, jotta te voitte pakottaa ne menemään askeleen pitemmälle, eli laatimaan näitä kansallisia raportteja. Ehkä oli neljästä maasta kysymys kuudesta tai ehkä kahdeksasta. Eli mitä komissio voi tehdä, jotta saisi useamman maan näitä tekemään? Zunächst noch einen Nachtrag äh, zur Diskussion über die über das tieto koskien tätä otanta. On tärkeää tietää, että 2009 kaksi kolmasosaa tutkituista tapauksista liittyivät kuluvalle kaudelle ja kolmasosa edelliselle kaudelle 2000-2008. Jos nyt ei puhuta näistä maista. Mitä tulee sitten tähän näihin korjauksiin, tähän varsin hankalaan tematiikkaan, se liittyy siihen toimintaohjelmaan ja uusiin asetuksiin, joita sovellamme. Meillä on tämä keskeyttämisväline ennen kuin lopetetaan kokonaan. Tämä keskeyttäminen antaa meille mahdollisuuden niin, että pääjohtaja, joka on, on auktorisoitu valvoja, voi ehkä antaa teille esimerkkejä, muutaman esimerkin tästä, koska olen huomannut, että te haluatte perehtyä yksityiskohtiin näissä tapauksissa. Kun on kyse virheestä, on kyse sitten kahdesta tai kahdesta sadasta tuhannesta eurosta, niin virhe on virhe. Ei kannata tehdä eroa näiden välillä. Totta kai loogista, että on erilaisia menettelytapoja tapauskohtaiseksi ja pyydä pääjohtajaa kertomaan teille muutamia konkreettisia esimerkkejä. Kyse ei ole siitä, että me toimisimme poliittisten näkemysten perusteella, vaan me tarkastelemme tilannetta tilintarkastustuomioistuimen ja meidän ja tarkastajaviranomaisten ja jäsenvaltioiden välillä – ja me käynnistämme keskustelut. Ja joissain tapauksissa, monissa tapauksissa voidaan tuoda esiin, että asiat tulisi esittää toisella tavalla, saamme lisäinformaatiota ja me todella pyrimme aina henkilökohtaiseen dialogiin, mikä meille me ainoastaan harjoitamme eh, dokumenttien eh, vaihtoa, niin se on riittämätöntä. Tärkeintä on päästä puheyhteyteen ja monet asiat selviävät sitä kautta. Tämän kaiken seurauksena olemme tilanteessa, josta jo teille kerroinkin, että meidän täytyy tehdä päätös tarvittavista korjauksista lähinnä koskien systeemisiä virheitä. Sovellammanko me kiinteätä tariffia, joka on seurausta neuvotteluista mutta sitä ei pidä tarkastella minään basaarina, vaan neuvottelut käydään toisenlaisessa hengessä. En, en mitenkään kritisoi basaria, mutta ymmärrätte mitä tässä yhteydessä sillä tarkoitan. Minusta on tärkeää, että te ymmärrätte, että me punnitsemme puolesta ja vastaan tekijöitä ennen kuin teemme päätöksiä päätökset riippuvat, riippuvat myöskin jäsenvaltioiden hyväksynnästä. Mikäli tätä emme saa, niin joudumme turvautumaan tuomioistuimeen. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, koska joskus on hyvä, että kolmas riippumaton osapuoli ratkaisee asian. Mutta ei minulla ole eh, mitään myöskään tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua vastaan. Mutta nyt pyytäisin pääjohtajaa esittelemään teille muutaman konkreettisen esimerkin, jotta voitte nähdä tämän uuden välineen tehokkuuden. Tänä vuonna meillä on ollut 43 maksukeskeytystä, eli pääjohtaja, mikäli hän ei ole samaa mieltä ää, tilanteen kehittymisen kanssa, hän voi keskeyttää maksut. Ja mikäli kuuden kuukauden määräajan puitteissa Mikäli kuuden kuukauden määräajan puitteissa tilanne korjataan, maksuja voidaan äh, jatkaa. Mikäli tilanne ei ratkea tyydyttävästi tämän kuuden kuukauden aikana, niin äh, tarvitaan komissiolta äh, perusteltu päätös maksujen lakkauttamiseksi. Muussa tapauksessa näin ei tapahdu Tämä väline on niin tehokas, että tähän saakka meidän ei ole tarvinnut turvautua tällaiseen lakkauttamisanomukseen. Siis kuusi kuukautta on tämä maksimi aika. Meillä on ollut 43 tapausta tänä vuonna maksukeskeytystä. Tämä uusi väline ää, jota olemme käyttäneet, on muuttanut hieman eräiden käyttäytymiskulttuuria ja on myötä vaikuttanut siihen, että in situ tarkastusten laatu on parantunut. Uh, on olemassa sellaisia uh, lähteitä, johon perustan päätökseni lakkauttamiseksi. Ensimmäinen lähde on operatiivisissa tiimeissä olevat kollegat, jotka ovat jatkuvassa yhteydessä alueiden kanssa ja usein tulevat sieltä tarkastuskäynneiltään tukku tietoa taskussaan ja sitten oma auditointitiimini käy siellä alueella tarkastuskäynneillä. Ja meillä on riskiperustainen tarkastuslähestymistapa, eli tarkoittaa sitä, että mennään nimenomaan niille alueille, joissa riskianalyysimme perusteella on oletettavissa ongelmia. Ja kolmas lähde ovat ulkopuoliset lähteet ja niihin lasken esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen ja kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ja heidän kertomuksensa, taikka sitten vihjeet, joita saamme kirjeitse tai muuten. Jotkut näistä tiedoista minun täytyy tarkastaa ennen kuin ryhdyn mihinkään toimenpiteisiin varmistaakseni, varmistaakseni, että mitä vaikkapa kirjeessä sanottu on yhdenmukainen todellisuuden kanssa. Useimmissa tapauksissa saan tietoa tarkastuskäynneiltä, joita itse suoritamme. Ja normaalisti ehkä viikko mission jälkeen saan ensimmäisen pikaraportin siitä, mikä on kokonaistilanne ja saan siitä sitten viitteitä perusongelmista ja jos siellä on nähtävissä jotakin hälyttävää, niin kutsun koolle kaikki kollegat, jotka työskentelevät kyseisellä alueella ja tarkastelemme tilannetta sitten yhdessä ja analysoimme sen ja arvioimme, onko kyseessä todellakin varmuuden, varmuusvaje. Jos varmuusvaje on olemassa ja tilanne on epäselvä, niin silloin me keskeytämme maksatuksen ihan normaalina hallinnollisena toimenpiteenä ja me pyydämme eh, jäsenvaltioita selventämään tilannetta. No, tämä usein sitten johtaa siihen, että jäsenvaltiot tai alueet suorit panevat täytäntöön toimintaohjelman ja muutaman kuukauden jälkeen pystymme käynnistämään maksatuksen uudelleen. 43 keskeytetystä maksatuksesta sanoisin, että 25-30 ovat sellaisia, että näin on voitu toimia. Jos me emme ole samaa mieltä jäsenvaltioiden kanssa siitä, että jotakin on pielessä, niin silloin meillä on hyvin muodollinen kontradiktorinen menettelytapa, jossa meidän asiantuntijamme ja jäsenvaltioiden asiantuntijat istuvat alas ja silloin käydään hyvin se, suoraviivaisesti ja avoimella tavalla tiedonvaihtoa ja tämän tiedonvaihdon jälkeen sitten meidän on päätettävä, että onko edettävä rahoitus korjauksiin tai oikaisuihin ja pitääkö maksatus lakkauttaa tai pyytää komissiolta poliittista päätöstä äh, lakkauttamisesta. Ja monissa tapauksissa kokemukseni on se, että uusi järjestelmä osoittaa, että tilanne voidaan selvittää aika nopeasti. Mutta täytyy sanoa myös, että nämä maksatusten keskeytykset ovat hyödyllinen hallinnollinen työkalu koska ne innoittavat ihmisiä saamaan asiat päätökseen nopeasti. Niin, minä haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, erityisesti komissaari Haanille. Luin huolella vastauksenne ja liitän puheeni nyt tämänpäiväisen keskusteluun ja erityisesti viittaukseen Italiaan. No tietysti sama koskee monia muitakin maita. Eli nämä suurimmat epäsäännönmukaisuudet tulevat esiin siellä julkisten hankintojen puolella. Pyytäisin komissiota ei sen takia, että Financial Times nyt ottaa tämän tutun asian esille, mutta kuitenkin, että ei pitäisi aliarvioida potilaiden tilaa niin, että eh, heidän hoitamisensa ei sitten enää onnistu, koska mafia on todella sellainen toimija, joka toimii erityisesti eh, julkisten hankintojen alalla. No sitten tämän valiokunnan osalta tärkeää on miettiä Abruzzon aluetta. Tehän tiedätte, että siellä on 500 000 miljoonaa euroa solidarisuusrahastosta osoitettu sille alueella ja hyvin merkittävä oikeustapaus on käynnissä Italiassa ja siinä on osoitettu, että Abruzzon maanjäristyksen jälkeinen rakennustyö on erittäin vahvasti säännön muka, epäsäännönmukaisuuksien tahraama. Ja Italiassa on osoitettu hyvin selkeästi, että organisoitunut rikollisuus on jo soluttautunut pitkän aikaa sitten Eurooppaan Euroopan unionin rahoitusten hallinnointiin Italiassa. Ja tässä mielessä kaiken sen lisäksi, mitä olemme tässä jo kuulleet esimerkiksi komission sisäisestä työryhmästä, komissaari Barnin johtamasta sellaisesta, niin uskon, että myöskin on vahvistettava ennakoivia valvontajärjestelmiä ja myöskin Olafin mukaanottoa, niin kuin komissaari Semeta on tuonut esille jotta voitaisiin tehdä tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti valvontaviranomaisten kanssa, esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja myöskin tuomioistuinten kanssa, rikostuomioistuimen kanssa, jotta voitaisiin ehkäistä se, että tällainen äh, järjestäytynyt rikollisuus äh, leviäisi kaikkiin muihinkin maihin ja ehkäisisi koheesiopolitiikan tehokasta toteuttamista Euroopassa. Äh, minä olen aivan samaa mieltä kanssanne. Ja minä haluaisin myöskin, että, että kaikki tämä kokemus, joka teillä tästä asiasta jo vuosien varrelta on, että se olisi meillä käytössämme. Mitä tulee näihin ennaltaehkäiseviin toimiin, niin tällä hetkellä voin sanoa, että järjestelmä toimii. Jos jotain sellaista ilmenee, että joka tapauksessa on mahdollisuus kiertää järjestelmää, niin silloin täytyy kiireellisesti miettiä, miten järjestelmää voitaisiin parantaa. Ja sitten sellainen kokemus, jota teillä on, olisi todellakin meille tarpeen. Minä olen hyvin kiinnostunut laadun parantamisesta ja ei emme voi ikään kuin vetäytyä kuviosta ja jättää kenttää vapaaksi, vaan että ratkaisu siihen on oltava sellainen, että me hoidamme oman tonttimme puhtaaksi. Meidän täytyy antaa alueille sitä, mikä niiden tavoitteisiin kuuluu. Meillä on välineitä, jotka ovat tarkkoja tähän tarkoitukseen ex ante väärinkäytökset täytyy voida sulkea ennalta pois. Ja siksi me haluaisimme käyttää teidän osaamistanne hyväksi. Kollega Audi. Oui, monsieur le Président, je, je voudrais vous soutenir sur... Euh, Kiitoksia. Minä haluaisin tukea teidän näkemystänne siitä, että Olaf, Olafia pitää E, tukea ja meillähän on Belgian ja neuvoston kannalta hyvä ehdokas siihen johtoon. No, mutta meillä on kuitenkin kysymyksiä. Kiitoksia Rova Kalulait e, ja komissaarit näistä tiedoista, joita olemme saaneet teiltä. Minä haluaisin toistaa erään huolen aiheen, joka meillä on, joka liittyy vertailuun ja näihin otantanäytteisiin. 102 e, 80 tapausta on tar- tarkastettu ja kaikki nämä kohesiomaksut. Voisitteko kertoa meille, että kaikki tämä otanta vastaa kansainvälisiä tilintarkastuksen standardeja? No niin, ko- kohesiosta muistan, että komissio ehdotti, ehdotti tällaista tarkastuslausumaa kuuden kuukauden välein sellaista. Voitaisinko ajatella tarkastuslausumaa, joka ei olisi vuosittainen? Me voisimme tässä koko byyssä ajatella tällaista maksidassia, eli se kattaisi koko rahoitusnäkymäkauden. Eli kun na- rahoitusnäky näkymättä tai rahoituskausi on saatu valmiiksi 2000-2006 ja sitten jälkeenpäin katsoa monivuotisesti moni, monen vuoden perusteella, että minkälaisia virheitä on tapahtunut kyseisellä kaudella. Sitten pari näkemystä vielä tästä eh, tuotannon siirtämisestä, kuten tämä Puolan ongelma UKsta Puolaan, yrityksen siirto, niin se on hyvä esimerkki siitä, että pitää olla hyvin varovaisia että me rahoita sellaista, joka vie meiltä ihmisten suosion. Ja täällä ikään kuin tulee rajat vastaan. Puolan viranomaiset ovat toimineet hyvässä uskossa. Ja kun kaikki tulee Euroopan tasolle hoidettavaksi, niin tämä kertoo siitä, että meillä on tällainen hajautettu hallintomalli. No sitten komissaari, te puhuitte siitä, että joskus kun hallinto vaihtuu, niin viranomaisetkin vaihtuvat, eli kansalliset tarkastelumekanismit muuttuvat tarkastusviranomaiset ja hallintoviranomaiset, kun ne vaihtuvat, niin tästä saattaa tulla sellainen olo, että kyseiset viranomaiset eivät ole riippumattomia. Tämä vaikuttaa tietenkin yhteishallinnossa tapahtuvan tarkastuksen laatuun. Kiitoksia. Koska olemme kovasti myöhässä, niin antaisin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen ja komission jäsenille loppuhuomautuksia varten jotta pääsemme päättää tämän kokouksen. Thank you. Uh, short response to me. Kiitoksia. Lyhyt vastaus tuomioistuimen metodologiasta, joka on vertaisarvioitu ja myös kansainväliset asiantuntijat tarkastivat sen viime vuonna ja hyväksyivät sen, joten me todellakin noudatamme kansainvälisiä kirjanpitostandardeja ja tämä on, tämän ovat kollegammekin verifioineet. Mitä sitten tulee äh, rahoitusnäkymien erillisestä DASista, niin tuomioistuin on päättänyt laajentaa otantaansa EADFn ja äh, ESFn osalta ensi vuoden osalta ja 2011 jaetaan kahteen eri osastoon lisänäkemysten aikaansaamiseksi. Rahoituskehyksestä täytyy olla, äh, täytyy olla kärsivällisiä, koska tietty kulu on face in ja toinen on face out ja niin edespäin. Mutta meidän täytyy pitää mielessä, että menee 750 kirjanpitoviikkoa, jotta saadaan yksi otanta valmiiksi. Se, ei ole, on, se on paitsi työtelijäs myös kallis metodologia. Tässä tarkastuksissa äh, voidaan jatkaa tätä teknistä keskustelua myöhemmin tämän salin ulkopuolella. Viimeinen päätelmäni on se, että olin iloinen, kun esittelijä puhui tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta kohesion osalta kohesion, tai anteeksi, komission tarjoaman äh, hallintotietojen mm, ohella. Ja ensimmäistä kertaa todellakin tuomioistuin on pystynyt toteamaan, että sen tar- to- komission tarjoamat tiedot ovat laadultaan parempia. Mutta me olemme siis todellakin oikealla tiellä kaikki. Kiitoksia. Ähm, ich kann das, äh ehm, unterstreichen. Wie gesagt, äh, olen täysin samaa mieltä ja toistan vielä, kaikkien meidän kannalta olisi hyvä, että me saisimme tämän päätökseen sellaisen tarkastuksen, joka kattaisi koko viitekauden. Ehkä me löydämme mahdollisuuden tähän, jos me sovellamme sellaista metodologiaa, että, mutta tärkeintä on, että tilintarkastustuomien istuin tämän tunnustaisi. Tällä tavoin me saisimme aikaan parempaa toteutettavuutta laadun osalta. Haluaisin viitata lyhyesti muutamaan kysymykseen, jotka liippyvät ATK-järjestelmään, tietojen käsittelyn, tapaan millä vuosikertomukset ja muut kertomukset voivat myötä vaikuttaa siihen, että seuraavalla kaudella useammat jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisina valmiita esittämään omat kansalliset tarkastuslausumansa tiedon vakaus, joka on peräisin ää, äh, kustakin jäsenmaasta, palvelisi äh, hyvää tarkoitusta. Tämä on meidän strateginen näkökulmamme saada aikaan ää, äh, parempaa laatua sen informaation pohjalta, jota jäsenvaltiot toimittavat Lyhyesti sanoen olemme hyvällä tiellä. Toivon, että tuleva vuosi vahvistaa tämän näkemyksen ja haluaisin vielä kiittää keskustelusta, joka on ollut hyvin mielenkiintoista. Andor. Kiitoksia sitten komissaari Andor. Uh, Kiitoksia paljon. Hyvää puheenjohtaja. Varmastikin voidaan käydä lisäkeskusteluja vielä satunnaisuuden luonteesta ja sen seurauksista, mutta tärkeää meidän kannaltamme on keskittyä siihen työhön, mitä teemme ja kuinka haluamme sitä parantaa edelleen. Silloin kun on satunnaisuutta, niin sillä on tietyt vaikutuksensa, mutta me uskomme, että paranevan kokonaiskuvan ja lukujen takana on vaikuttamassa ne tarkkaan kohdennetut ponnistukset, joita komissio on suorittanut, ja uuden yhteistyön vaikutus Euroopan instituutioiden ja kansallisten instituutioiden välillä on nähtävissä myös. Ja siinä vahvassa roolissa on juuri näiden maksatusten keskeytykset ja lakkauttamiset. Uskon, että kaikille on selvää, että varojen tai äh, rahoituksen menettämisen uhka on hyvin tehokas, mutta se on sellainen viime käden viimeinen työkalu, mutta se on todellakin tehokas sellainen, vaikuttava sellainen. Meidän täytyy käyttää kaikkia näitä työkaluja, jotta voisimme suhteellisella tavalla vastata antaa vasteemme niihin virheisiin, joita ilmenee ja joita mahdollisesti tehdään. Uskon, että vaikutus ei näy pelkästään vuositasolla, vaan auttaa myöskin parantamaan hallinnollista kapasiteettia ja tarkastusten laatua kansallisissa toimielimissä. Ja tällä tavalla saadaan aikaan kestävämpää kehitystä Euroopan tasolla myös. Ja kuten Johannes tuossa puhui edellä, niin minäkin olen innolla jatkamassa äh, rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Keskustelu on ollut erittäin antoisa. Annan vielä ihan lyhyen puheenvuoron Chartsimarkatsille ja kiitän näillä sanoilla kaikkia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäseniä. He ovat hyvin valmistautuneina tulleet tänne ja haluaisin kiittää komission jäsen Semeta, joka itse asiassa on vastuussa näistä laillisuuskysymyksistä. Olemme puhuneet Otanasta, rouva Kaljulaid, toi esiin selkeästi tilintarkastustuomioistuimen metodologian. Tulkitsen hyvin myönteisenä sen, että merkittäviä maksuja ei toteutettu vuonna 2009. Tämä on hyvä tie ja on totta, että olemme hyvällä tiellä. Aasialainen sanalasku toteaa, että tie on päämäärä, mutta mutta meidän tapauksessamme näin ei ole. Meidän täytyy päämääränä pitää systeemistä muutosta. Te toitte esiin, että pyritään yksinkertaistamiseen vuonna 2011. Me tulemme hyvin mielenkiinnolla seuraamaan tätä prosessia ja varsinkin mitä tulee hyvä tilintar- tilintarkastusprosesseihin. Tämä kiinnostaa meitä ensi vuonna. Herra Haan totesi, että tämä tulee olemaan eräänlainen al- toimintaohjelman alku kansallisten toimintojen osalta. Eräät jäsenvaltiot, kaksi ymmärtääkseni, ovat jo esittäneet oman tarkastuslauselmansa, mutta me haluaisimme todellakin nähdä 26 tällaista tarkastuslauselmaa. Meidän täytyy painostaa jäsenvaltioita toteuttamaan näitä. Meidän täytyy kannustaa avointa näkemystä. Ei ole, mikään ei ole automaattista keskeytysten tai lakkautusten osalta. Tässä on viittattu asetuksiin ja tuotu selväksi, että ei ole riittävästi tietoja jäsenvaltioilta. Kiitoksia näistä avoimista näkemyksistä mutta meidän täytyy tämän kautta kyetä painostamaan jäsenvaltioita, kehittää näitä äh, mekanismeja. Ähm, olemme todenneet äh, ongelmat, mutta emme ole oikein täsmentäneet, kuinka korjata ne. Tässä tarvitaan tehokkaita äh, toimenpiteitä ja arvoisat kollegat, komission edustajat, tämän täytyy olla meidän työmme tavoite. Tehokkaampi politiikka, tehokkaammat välineet jotta me voisimme eh, saavuttaa tavoitteemme. Mutta kuten täällä on todettu, olemme hyvällä tiellä ja meidän täytyy eh, toivoa, eh, että saamme aikaan muutoksia järjestelmään. Täällä on tullut esille keinoja, joita me voimme käyttää hyväksemme muissa valiokunnissa on edustajia, jotka myöskin voivat tuoda esiin omia näkemyksiä. Kiitoksia ja tervehdyksemme vielä komission jäsenille ja sitten kohta viisi. Tarkastuslausuma 2009 tulokset ja suuntaukset. Annamme puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle Kaljulaidille. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän puheen tarkoituksena nyt on antaa yksityiskohtaisempi analyysi kappaleista yksi tai luvusta yksi, jossa on tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma ja yksityiskohtaisemmat tiedot. Ensinnäkin voin presidentti Calderan pääviestin tässä toistaa tilinpäätöksen luotettavuudesta. Tuomioistuin toteaa kolmatta kertaa peräkkäin, että tilit antavat oikean ja oikeat riittävät tiedot taloudellisesta asemasta, toimien tuloksista ja rahavirroista. No, ykköslukuun liittyy edelleen laillisuuden ja sääntöjen mukaisuuden kohdalla virhekysymys. 1040 sämplätyssä tapauksessa tuomioistuin löysi noin 690 virhet, jotka ovat sadan joista 170 olivat äh, määrit, äh, kvantifioitavissa ja nämä vaikuttivat virhetasoon. Kaiken kaikkiaan virheitä on suurin piirtein saman verran kuin 2008 vuoden vuosikertomuksessa, joskin tämän vuoden virheiden vaikutus on erilainen ja tämä heijastuu sitten erilaisissa virhetasoissa äh, ja myöskin äh, taulukossa 1.2 taulukossa, jotka ovat tuomioistuimen liikennevalojärjestelmä. Ja tämä viekin minut toiseen äh, vuosikertomuksen pääviestiin, eli että talousarviomaksuihin liittyvä virhetaso on yhä olennainen frekvenssi ja näiden virheiden äh, jakauma kvantifioitavien ja ei-kvantifioitavien välillä on pysynyt jokseenkin vakaana – Frekvenssi eli esiintyvyys vakavien kvantifioitavien virheiden osalta, jotka ovat yli kaksi prosenttia, on vähentynyt, kun taas raja, rajallisten kvantifioitavien eh, virheiden määrä puolen ja kahden prosentin välillä on noussut. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kvantifioitujen virheiden määrä pysyy vakaana, niin rahoituksellinen vaikutus on matalampi vuoden 2009 kuin 2008 kohdalla. Kannattaa tarkastella, minkä tyyppisiä virheitä tuomioistuin on enimmäkseen havainnut maatalous ja luonnonvarat ja tutkimuspolitiikan lohkoilla tarkkuus oli se tavallinen virhetyyppi. Silloin kun kuluja on laskettu väärin, joko edunsaajan toimesta tai jonkun, joka on prosessoinut näitä kulutietoja myöhemmin. Toisin taas sitten on kohesioryhmän kohdalla. Tuomioistuin totesi, että julkishankintasääntöjä ei noudatettu ja se oli yleisin virhetyyppi. Nyt muistuttaisin kolmannesta Kalderan pääviestistä, eli kohesiokulutuksessa tai kohesiopolitiikassa tämä ö, oli todennäköisin virhetaso oli huomattavasti alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä liittyy nimenomaan maatalouden ja luonnonvarojen käyttöön. Ja sen takia budjetti kokonaisuudessaan kokonainen, kokonaisarvioitu virhetaso ei ole pelkästään matalampi 2009 vuonna kuin 2008, vaan se on 2 ja 5 prosentin välissä ensimmäistä kertaa. Nyt haluaisin sitten kiinnittää huomiota tuomioistuimen esille ottamaan asiaan ja nimenomaan ensimmäisessä luvussa viimeisimmän kerran, eli äh, rahoituskorjaukset ja takaisinperinnät. Ne ovat huomattavasti erilaisia äh, vaikutukseltaan, eli edunsaajille ovat, on, on maksettu väärin perustein maksuja ja sitten ne on maksettu takaisin. Eli kyseessä on virheen oikaisumekanismi. No sitten taas tällaiset rahoituskorjausmekanismit osoittavat heikkouksia hallintojärjestelmässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio vetää pois rahoitusta kolmansien, kolmansilta val, valtioilta ja rahoitusvaikutus koituu veronmaksajien kannettavaksi eikä edunsaajien kannettavaksi. Kolmannen kerran peräkkäin tuomioistuin on keskittynyt komission korjausmekanismien soveltamiseen ja on huomannut, että komissio raportoi luotettavia lukuja omiin toimintoihinsa liittyen. Kuitenkin tiedot, joita jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on, ei ole vielä täysin kattavaa ja tarkkaa ja oikeellista. 2009 vuoden konsolidoituun tilinpäätökseen liitetietoihin komissio on liittänyt yksityiskohtaisempaa tietoa rahoituskorjauksista ja takaisinperinnästä kuin aikaisemmin. Vuonna 2009 lähes 90 prosenttia vahvistetuista summista ja lähes 80 prosenttia täytäntöönpanoista äh, summista liittyivät rahoituskorjauksiin. Periaatteessa, jos Äh, kattavaa ja tarkkaa tietoa olisi olemassa äh, jäsenvaltion suorittamista takaisinperinnöistä ja komissio olisi tiettynä vuonna äh, havaitusta virhetasosta, niin tämä voisi saada aikaan monivuotisen valvonta- ja korjausmekanismin tehokkaan toiminnan ja riskinhallinnan. Nyt tämä liittyykin neljänteen huomioon, joka tuomioistuin on tehnyt, eli se, liittyy siihen, että takaisinperintä- ja oikaisumekanismin tiedot eivät ole vielä kattavia ja täydellisiä. Komissio on toki suorittanut parannuksia, mutta se ei vielä riitä. Nyt sitten haluaisin eh, kiinnittää huomiotani tulevaisuuteen. Tuomioistuin on kuullut eri eh, sidosryhmiä tulevien raporttiensa laatimiseksi ja olemme tietoisia eh, näistä vaatimuksista ja kunnioitamme kansainvälisiä auditointistandardeja ja pyritämme kehittämään lähestymistapaamme. Tänä vuonna esimerkiksi tuomioistuin ensimmäistä kertaa julkaisi kokonaan kattavat johtopäätökset budjetin täytäntöönpanosta, kuten tämä valiokunta pyysi. Ensi vuonna tuomioistuin aikoo käsitellä maatalouden, luonnonvarojen ja kohesion politiikka lohkoja niin, että se lisää niiden äh, toimien määrää, jonka perusteella tilintarkastuslausuma annetaan. Kiitoksia. Semeta, prego. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman, Mrs. Kalulait. Uh, Kiitoksia ja Rova Kalulaitti ja hyvät jäsenet. Minä haluaisin kiittää Rova Kalulaitia tästä analyysistä ja kattavasta kattavasta selvityksestä, joka liittyi Dasing vuodelta 2009. Jälleen kerran minä totean, että tilintarkastustuomioistuimen yleisarvio on ollut myönteinen, eh, jo koskee näitä varojen hallinnointia 2009. Teillä eh, on, ponnistelut ovat tuottaneet tulosta. Erityisesti olen tyytyväinen siihen, miten budjetin toteutus on hoidettu koska tämä osoittaa sen, että ainakin 95 prosenttia toteutetuista maksuista olivat, oli sääntöjen mukaisia. Kaikkein siis virhemäärä, joka liittyy kokonaisbudjettiin, e, niin me voin vakuuttaa, että me haluamme puuttua näihin, myös näihin tarkastusjärjestelmiin. Rova Kaljulait juuri mainitsi tässä kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan. Siellä on eniten tarkkuusvirheitä maksatuksissa ja siellä on eniten jätetty ottamatta huomioon hankintasääntöjä. Meidän puoleltamme asia on niin, että me olemme puuttuneet ja haluamme puuttua näihin heikkouksiin ja niiden poistamiseen. Maataloudessa meillä on toimintasuunnitelmia, ja ne kohdistuvat juuri niihin kahteen maahan, jossa maaseudun kehittämisessä oli ongelmia 2009. ja tästä laaditaan vuosittaisraportti. No sitten muiden maiden osalta komissio tarkasti 2009 näitä tarkastusjärjestelmiä ja totesi ne tehokkaiksi. Kuitenkin on vielä varaa kehittyä ja komissio tekee tätä hienosäätöä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämän lisäksi säännönmukaisuustarkastus, jossa e, tarkastellaan niitä maksatuksia, joita ei ole, ole tehty sääntöjen mukaan, niin senkin teemme vielä, jotta budjetti toteutuu. Mitä tulee kohesiopolitiikkaan, meillä on jo siitä raportti, olemme katsoneet julkisia hankintoja. Muitakin toimia on tehty, kuten esimerkiksi tarjottu hankintaviranomaisille koulutusta sillä tavalla, että ohjausta on saatavissa. Toivon mukaan meillä on mahdollisuus keskustella näistä äskeistenkin komissaarien kanssa. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomio on todennut, että korjausliikkeet ovat oikean suuntaisia, mitä tulee 2009 tileihin. Minä vakuutan rouva Kaljulaitille, että kaikki tieto, mitä jäsenvaltiot ovat toin, toimittaneet komissiolle, se ei ole vielä aivan täydellistä ja tarkkaa. Ja olen myös samaa mieltä siinä arvioinnissa, että tiedot kaikesta, kaikesta ei ole vielä tarpeeksi tarkkaa, jotta sitä voitaisiin tällaisena tarjota tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä johtuu siitä, että on niin monenlaisia erilaisia hallintomalleja käytössä. Korjaukset liittyvät moniin toimijoihin suorassa hallinnoissa. Varat ovat peräisin takuista ja toissijaisista maksuista. Sitten 80 prosenttia budjetin maksuista, niin nämä korjaukset tehdään jäsenvaltioiden toimesta. Ja komissio on toivonut, että korjauksia tehdään ja että ne kohdistuvat niihin, eh, joita virheisiä jäsenvaltiot ovat tehneet, eivätkä edunsaajat. Tämä ei kuitenkaan johda aina vääjäämättä siihen, että rahat perittäisiin takaisin. Saman, saman operatiivisen ohjelman aikana näitä varoja voidaan käyttää uudelleen. Ja sitten vielä tämä on hyvin pitkä prosessi, jota täytyy katsoa monen vuoden ajan, koska valvontakin on monivuotista monivuotisten hankkeiden kohdalla. Monet eh, havaitut virheet, eh, ne olisivat normaalisti tulleet eh, havaituksi komissionkin toiminnassa. Virhetasot siinä vaiheessa, kun ohjelma suljetaan, niin se on usein alempi 2004-2009 ohjelmissa oleva virhemäärä indikoi sitä, että sen jälkeen kun hanke on päättynyt, niin huomattiin, että virheiden määrä oli selvästi laskenut. Me muistutamme siitä, että jäsenvaltioilla on omia velvollisuuksia jotka on, jotka on mainittu artiklassa 17 Euroopan unionin toimintaa koskevassa perussopimuksessa. Luotettavaa tietoa takaisin perinnästä täytyy olla ja uskon, että uudet ohjelmat ovat sellaisia, että niiden myötä on parempi, helpompi lähettää infoa näistä takaisin perinnöistä, esimerkiksi tietokonejärjestelmien avulla, joita komissio on kehittänyt. Me emme pelkästään auta jäsenvaltioita, vaan sen lisäksi me koko ajan kehotamme niitä parantamaan tiedon tasoa eh, säännösten mukaiseksi. Me jatkamme ja tiivistämme näitä auditointeja jäsenmaiden järjestelmiin liittyen, jotta korjauksia voidaan tehdä. Paine jäsenvaltioille, jäsenvaltioihin kohdistuen on varmastikin sellaista, että saamme parempia, parempia raportteja ja parempia tarkastusraportteja jatkossa. Me olemme ehdottaneet tällaista jo varainhoitoasetuksessa. Yleisemmin haluaisin sanoa, että kollegojeni kanssa minä haluan tarkastella sitä, kuinka me voimme nykyisellä rahoituskaudella jo parantaa tarkastusjärjestelmien hallinnon, hallintoa ja vähentää virhemäärää. Minä olen myöskin tyytyväinen siihen, että 2010 tilintarkastustuomioistuin aikoo lisätä näytteenottoa satunnaisotantaa kohesiosektorilla sekä maataloudessa. Tällä tavalla tulee parempi kuva tilanteesta, koska nehän ovat nämä kaksi alaa tärkeimpiä menoeriä. E, tarkastuslausuma 2009 vuodelta on varmasti hyödyllinen prosessi meille kaikille. Nyt on hetki, jolloin pitää miettiä, minkälaisia lainsäädäntömenettelyjä vielä tarvitaan EU-rahojen oikeamman käytön takaamiseksi seuraavalla ohjelmakaudella. Meidän pitäisi yhdessä katsoa sitä, kuinka me voimme näihin tärkeisiin asioihin tarttua yksinkertaistamiseen, lisäarvoon, riskiarviointiin, strategioihin. Kiitoksia. Grazie. Diamo la parola al relatore. Il... Kiitoksia. Sitten ja jälleen esittelijä äh, Chachimakakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tuoda esiin tähän kohtaan yksi liittyvä määrittelyn. Tilintarkastustuomioistuin tosiaan, että 16 vuotta perää jälkeen on Euroopan komission maksuissa todettu säännönvastaisuuksia. Tämä on se keskeinen toteamus ja kaikki pyörii tämän vahvistuksen ympärillä. Siitä huolimatta haluaisin kiittää komission jäsen Semetaa hänen näkemyksistään. Meillä on ollut paljon ongelmia näiden kuulemisten aikana. Se tuli esiin komission jäsenten Haanin ja Andorin puheenvuoroissa me tulemme tukemaan heitä kaikkia, kaikissa toimissa tilanteen parantamiseksi. Haluaisin pyytää teiltä, että edelleen painostaisitte jäsenvaltioita, äh, varsinkin veroten tähän artiklaan, jonka juuri mainitsitte. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron koskien tilintarkastustuomioistuinta. Tämä tilintarkastustuomioistuin, äh, sillä on tietty johtotähti. Luvut eivät ole uskottavia ne luvut, jotka ovat peräisin jäsenvaltioilta, eivät ole uskottavia. Valvontajärjestelmät eivät ole tarpeeksi konkreettisia ja äh, on todettu, että jopa 30 prosenttia maksuista olisi pitänyt jäädä toteuttamatta. Ja nyt pyritään tekemään lisää otantaa. Me olemme tähän hyvin tyytyväisiä, mutta samalla ihmettelemme, miksi tilintarkastustuomioistuin ei perusta näkemyksiään kansallisten tilintarkastustuomioistuinten näkemyksiin ja laskelmiin. Nehän voitaisiin ottaa mukaan näihin tarkastuksiin. Siis niin kansalliset tilintarkastustuomioistuimet, kuten alueelliset tilintarkastusviranomaiset. Toki tiedän, että tilintarkastustuomioistuin pyrkii järjestämään seminaareja yhä lisääntyvässä määrin, jotta saataisiin aikaan yhdenmukaisuutta järjestelmien välillä. Mutta kysymykseni kuuluu, miksi on näin useita tasoja, tilintarkastustuomioistuimia, jotka työskentelevät rinnakkain. Varmasti voitte vahvistaa tämän tiedon. Kun puhutaan maataloussektorista, niin haluaisin, että ilmaisisitte näkemyksenne. Kohesioasioissa käydään keskustelua kolmen kysymyksen tai kolmen osapuolen kesken keskuskomissiolta pyydetään arviota, koska usein on sellaisia kansallisia asetuksia, jotka täytyy ottaa huomioon, ja komissio on sopivassa asemassa arvioidakseen näitä ja ilmaistakseen kantansa. Vuonna 2009 olemme voineet havaita, että valitettavasti tämä vihreä ilmapiiri muuttui hieman kellertäväksi. Eli ongelma on siinä, että nämä trilogit, jäsenvaltiokomissio ja tilintarkastustuomioistuin, nämä olisivat olleet tarpeellisia. Oletteko te suunnitellut toteuttavanne tällaisia trilogeja tulevaisuudessa? Tiedän, että pienten määrien maksu, maataloudessa ei yllä kohesiorahaston määrien tasolle, mutta ehkä tätä voitaisiin ennakoida. Te puhuitte näistä raho- rahoitusoikaisuista ja haluaisin todeta, ja tässä palaan maatalouskysymyksiin, sovelletaan tätä sääntöä 50-50. Eli tapauksessa, jossa jäsenvaltio on toteuttanut Äh, maksuja äh, säännönvastaisella tavalla, niin sovelletaan tätä periaatetta 50-50, eli 50 prosenttia vedetään olemassa olevasta ohjelmasta pois ja 50 prosenttia käytetään ikään kuin rangaistuksen omaisesti. Tämähän on kaksinkertainen ratkais, rangaistus veronmaksajalle, koska ainoastaan 10 prosenttia määrärahoista saadaan ikään kuin perittyä takaisin ja sitten tämä 50 prosentin rangaistus. Tämähän lisää sitä vahinkoa, jonka viime kädessä kärsii veronmaksaja. Haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta onko pyrkimyksiä muuttaa tätä sääntöä, joka saa niin paljon vahinkoa aikaa veronmaksajille. Sitten mitä tulee tähän tilintarkastustuomioistuimen raporttiin, Tämä kieli on hyvin kodifioitua. Gresle täysistunnossa puhui hyvin selkein termein näistä kriittisistä äänenpainoista, joita tässä raportissa on. Tässä yhteydessä, tässä raportissa voimme toki ymmärtää, että mihin, keitä jäsen, mitä jäsenvaltioita tilintarkastustuomioistuin tarkoittaa, jos tämä kielenkäyttö ei olisi niin kryptistä. Ja lopuksi, mehän olemme tätä keskustelua jo käyneet, arvoisa komission jäsen Semeta, se väline, josta te puhuitte, virhe riski, sallittava sellainen, ei ole meidän mielestämme hyvä keino tulevaisuutta ajatellen. Ehkä tarvittaisiin enemmän tarkastuksia ja valvontaa tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Jos me nostamme tätä virheriskiä, niin se voi mielestäni hälventää, lykätä tätä ongelmaa mutta ei merkitse systeemisten ongelmien poistumista, näin olemme voineet todeta. Olen tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on puhunut avoimesti tästä aiheesta. Komi- koko valiokunnan jäsenillä meillä on tilaisuus käydä keskustelua tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa ja olemme voineet huomata, että tilintarkastustuomioistuimen näkemyksissä on tapahtunut muutosta ja molempien osapuolten täytyisi arvioida kriittisesti tätä riskivälinettä, mikä on, mikä on oikea riskitaso ja Kaljulaid vielä. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia esittelijälle ystävällisistä sanoista ja kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys, eli kuinka voidaan keskittyä paremmin kansallisten tilintarkastajien toimiin ja jopa alueellisiin tuomioistuimiin? No ensinnäkin täytyy sanoa, että auditointimaailmassa tilanne ja ajattelu li- siirtyy yhä enemmän pois yhteistyöstä. Ei voi todellakaan luottaa toisten työhön, jos ei pysty valvomaan sitä auditointijärjestelmää. Tämä on yleinen ilmapiiri myöskin yksityispuolella ja sen takia kontaktikomitean kautta toimiva yhteistyö, jossa meillä on yhteisiä vapaaehtoisia periaatteita, on jotakin sellaista, joka menee itse asiassa toiseen suuntaan ja sitä tulee arvostaa juuri tämän taustaolettamuksen perusteella. No kuinka voidaan sitten lisätä edelleen yhteistyötä? Meidän metodologiamme on aika avoin ja hyvin tunnettu ja jäsenvaltiot, joilla on se ongelma, heillä on ongelmia, niin he joutuvat tämän virhetason määrittää ja he kysyvätkin meiltä, että kuinka te teette sen. Ja meidän metodologiamme on ikään kuin vertailukohde jossakin määrin. Meillä on käynnissä olevia auditointeja siitä, kuinka voitaisiin yhteistyötä tehdä enemmän maatalouden alalla ja ehkäpä myöskin kohesiopolitiikan alalla on luvassa enemmän yhteistyötä. No sitten toiseen kysymykseen ne pala- palatakseni, eli näihin kolmikanta, kolmikantakeskustelut ymmärtääkseni huomenna siitä käydään tarkempaa keskustelua, mutta kohesioalalla kolmikantasopimuksilla tai kokouksilla on monta tavoitetta. Ensinnäkin määritetään asianmukaisesti tilintarkastuksen faktat ja ja niiden oikeellisuus. Tärkeää on tarkastaa ne kansalliset säännöt ja sen takia nämä, tätä kolmikanta kokousta tarvittiin, jotta jäsenvaltiot voisivat selostaa tilintarkastustuomioistuimille oman kantansa. Ja se vähensi meidän auditointiriskiämme. Maatalouspolitiikan alalla ei ole nähty tätä välttämättömäksi vielä, luultavasti siksi, että hallintojärjestelmä on sillä alalla ollut yksinkertaisempi, mutta kuten totesitte, joskus on ristiriitaista. Ehkäpä emme ole aina käyneet kaikissa jäsenvaltioissa tiettynä vuonna, mutta jos itse ilmaisisin kantani, niin sen jälkeen kun kohesiopolitiikkaan toteutettu, toteuttamaan tietyllä tavalla, niin se tapa, jolla komissio ja äh, yleensäkin äh, auditoitava osapuoli ar- a- reagoi meidän äh, tilintarkastukseemme, on tullut yhä, yhä kunnioittavammaksi ja myönteisemmäksi. Ja totesitte, että koska meillä ei ole kolmikantasopimuksia, niin virhetaso on noussut. No, noussut. no se on totta, että meillä on tilintarkastustuomioistuimessa tällainen järjestelmä, joka näin osoittaa, että meidän vaikkapa äh, samplaus on asianmukaisesti äh, tehty, niin me emme voi silti tätä liputusta sille antaa. No mitä sitten tulee tähän 50-50 sääntöön sanktioiden osalta maatalousalalla, niin valitettavasti me emme näitä sääntöjä laadi. Se on poliittisten elinten tehtävä, joten se on enemmänkin teidän tehtävänne yhdessä neuvoston kanssa. Sitten lopuksi vielä viitattiin siihen, että mitkä jäsenvaltiot ovat tarkastustamme kohteena ja voitaisiinko niiden suhteen olla ö, avoimempia. No, ajatus on siinä tietysti se, että, tai ongelma on se, että me emme joka vuosi tarkasta joka ikistä jäsenvaltiota, niin me emme pysty tarjoamaan tarkkoja tietoja, joutuisimme selostamaan ö, kantojamme hyvin ö, tarkasti ja siinä on aina väärin tulkintojen vaara ja sen takia me emme nimeä valtioita, koska jo edellä kerroin teille, että meidän otantamme on satunnaisotantaa aina ja meidän todellinen tarkastuksen kohteemme on komissio, ei jäsenvaltiot. Kiitoksia. Suurin osa kysymyksistä oli Rouva Kaljulaitille, mutta haluaisin kuitenkin joihinkin niistä puuttua, mitä tulee näihin tarkastuslausumiin ja niiden hallinnointiin. Te tiedätte, että me ehdotimme tässä vuosittaisia lausumia, aivan kuten, jotka tulisivat siis jäsenvaltiolta, ja jossa tarkastus olisi riippumattomien instituutioiden tekemä. Aina kun minä jäsenmaissa tapaan vastaavia tilintarkastustuomioistuinten edustajia siinä maassa, niin minä aina kannustan siihen, että tarkastuksia voitaisiin tehdä juuri näiden virastojen toimista näissä, näissä maissa. Me emme tietenkään voi siirtää lainsäädäntöön sellaista määräystä, että tällaisten riippumattomien eh, kansallisten virastojen tulisi tehdä tarkastukset. Samalla kuitenkin me jatkamme sitä, että edistämme kansallisten tarkastuslausumien tekemistä ja me itse asiassa olemme nyt saamassa valmiiksi tällaisia ohjeita, kuinka, kuinka niitä voitaisiin laatia niin, että niistä tulisi lisäarvoa komission työlle. Tällä hetkellä nimittäin näiden lausumien moninainen kirjo on sellainen, että sen perusteella komissio ei voi niitä hyödyntää täysmääräisesti – Ainakin joidenkin maiden osalta tilanne on tällainen. No mitä sitten tämä siedettävä riskitaso? Niin, minä olen ollut täällä valiokunnassa, kuulen keskustelua ja minä toivon, että tämä jatkuu. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että me pääsemme keskenämme sopuun siitä, että että tarkastuskonseptit, että siinä on kysymyksessä pelkästään hallinnollinen konsepti, jonka myötä me voimme tällaisia benchmarkeja asettaa vuosittain. Ja se, mikä on sitten tämä jäämäriskitaso, kun hanke on valmiina, niin se olisi ehkä sellainen tieto, minkä avulla me saisimme selkeän kuvan tilanteesta. Ja myös siitä, kuinka tilanne on parantunut näisten moni, monivuotisten ohjelmien keston aikana. Se on pääajatus tämän konseptin kehittämisessä. Sitten 50-50 sääntö. Minä jo yritin tätä selittää aikaisemmin. Itse asiassa tätä pitäisi pitää tällaisena sanktiona jäsenmaita kohtaan, jos jäsenvaltio ei suorita takaisin perintää tietyn ajan kuluessa – kuten säännöissä on sanottu. Mutta kuitenkin on niin, että me emme halua, että jäsen valtio lopettaa tämän takaisinperinnän. Kyllä kaikki se raha pitää periä takaisin, mikä, mikä kuuluu. Tässä on ikään kuin sanktio, lisäsanktio, lisäkannustin sille, että pannaan e, täytäntöön takaisinperintämenettelyt täysimääräisenä. Minä uskon, että tässä nyt olikin esittelijän vastaukset. Kollega Gressle. Kiitoksia sitten kollega Gressle. Ja, ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, dass natürlich der Information... Haluaisin tuoda esiin, että tilintarkastustuomioistuimen raportin informatiivinen sisältö on tärkeää meille, vaikkakaan en ole samaa mieltä, että meidän pitäisi konsultoida viittä muuta asiakirjaa, jotta ymmärtäisimme, missä mennään. Ei todellakaan. Haluaisin tietää, paljonko määrärahoja on rakennerahojen osalta peritty takaisin. Tässä on puhuttu 50 prosentista Financial Times – puhuu kymmenestä prosentista ja komission jäsen kymmenestä. Sitten tämä, kun ajatellaan tätä tilannetta, niin täytyisi pohtia hyvin tarkkaan tätä tilannetta, mikäli me todellakin haluamme, että nämä rahat peritään takaisin. Tämä on varsin ongelmallinen tilanne ja ehkä meidän pitäisi saada tätä tietoa edelliseltä kaudelta. Sitten tämä vuotuinen toimintakertomus, jota voimme toki konsultoida. Sehän on varsin laaja asiakirja. Emme me voi sitä kantaa mukanamme, mutta ottakaa huomioon myös ne tarpeet, joita meillä on, koska tilintarkastustuomioistuin oletetaan, että se tekee työtä meille myöskin kaipaan hieman vertailuja, kun puhutaan tästä, siis tämä vertaileva taulukko ei ole nykyisessä raportissa. Ja muistan, että kom, komissaarikollegio äänesti sen puolesta, että se otettaisiin tähän mukaan. Mehän tiedämme, että tämän kaltaiset asiakirjat ovat hetkellisiä, mikä me voi tehdä vääriä johtopäätöksiä, mutta haluaisin ainakin mahdollisuuden vetää tiettyjä johtopäätöksiä. Ja mikäli ollaan niin huolestuneita siitä, että me vetäisimme vääriä johtopäätöksiä, niin mikäli meille ei anneta tarvitsemaamme tietoa, niin olemme kyllä väärällä tiellä. Meidän täytyy keskustella meidän työmme perusperiaatteista ja tilintarkastustuomioistuimen raporttien hyödyllisyydestä. Ne eivät aina palvele tarkoitustaan. Kiitoksia, Rova Yes, thank you, Chairman. Indeed, since the court has... Niin, Kyllä, todellakin. Tilintarkastustuomioistuin on huomannut, että tiedon taso on eh, parantunut ja me olemme vähentäneet tätä kolmen luvun järjestelmää yhteen. Kaikki tämä tieto, joka aikaisemmin on ollut mukana, niin sitä ei tänä vuonna ei sitä olekaan ja tietenkin kritiikki on kohdallaan. Tämä eh, tieto puuttui eh, komission antamasta tiedosta ja me olemme ilmoittaneet siitä, mutta joskus on tietenkin helpompi joskus lukea yhtä 500 sivun pituista asiakirjaa kuin useampaa lyhyempää. 2009 eh, tämä kritiikki vuosille 2090, niin jos ralleista puuttuu vielä informaatiota, niin se täytyy ilmoittaa tiettyjen lukujen osalta. Ja minä uskon, että tämä viesti on nyt jo kirjattu mieleen sekä minä olen sen tehnyt että kollegani kohesioasioissa. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa lei no? Kiitoksia ja sitten olisiko muita kysymyksiä vai siirrytäänkö seuraavaan asiakohtaan? Siirrytään seuraavaan asiakohtaan eli kohtaan kuusi. Euroopan poliisiakatemian vuoden 2008 vastuuvapauden epäämistä koskeva seuranta. Ja annan puheenvuoron kollega Mathieulle, joka on esittelijä. Merci, monsieur le président. Eh Kiitos puheenjohtaja. Niin, me olemme edelleen tässä tarkastuslausumassa vuodelta 2008. Me jo aloitimme 2009 puhumisesta, mutta todella eh, suoraan eh, sanoen me olemme olemme tässä työssä vielä ja lopuksi tästä voitaisiin aivan filmikin laatia. Esittelijät ja varjoesittelijät ovat yrittäneet tänään toimia. Meillä on siis ollut tuo tuomioistuin tässä mukana ja hallintoneuvosto Sepolista. Me emme ole aina kuulleet kaikkea teiltä alusta asti ja nyt olemme hyvin kiinnostuneita kuulemaan, mitä teillä on. Siis eh, herra Brandt No sitten herra Banfi ja tilintarkastustuomioistuin. Me haluaisimme tietää, me olemme huomanneet, tiettyjen summien kohdalla tilinpitovirheitä. Nämä eivät ole mitään mitättömiä asioita. Tässähän on monia vuosia kulunut ja täällä on siis eh, hurjista summista kysymys. 2008 on monen sadan tuhannen virhe ja nyt minä haluaisin kysyä, miksi tilintarkastustuomioistuin ei ole tähän asettanut varaumaan, kun meillä on en... yli miljoonan summa tässä ensimmäisellä sivellä, niin minä haluaisin tietää, että onko tässä 2007 eh, eh, takaisin perintä, onko tässä nyt yliarvostettu eh, yliarvioitu tätä asiaa. Nämä ovat hyvin teknisiä kysymyksiä. Kaikkein teknisiä kysymyksiä. Me olemme saaneet eh, nämä tilinpäätöstiedot. Tämä olisi kyllä paljon helpompaa kaikille, jos tämä olisi kirjallisena meillä edessä. No, mutta mitä nämä korjaukset eh, tarkoittavat? Miksi nämä tulevat vuonna 2010 edellisiltä vuosilta ja minkälaiset eh, vaikutukset eh, tileihin tässä nyt on? Voitteko tämän viraston osalta kertoa, miten asia oikein on? Nimittäin, että tässä on yli miljoonan vaje tässä pääomaomituksessa tämän viraston ohdolta. Miten tämä? Miten Sepol on tällaiseen tilanteeseen ajautunut? Miksei moneen vuoteen ole budjettitasapainoa löytynyt? Ja mitä Sepol aikoo tehdä korjatakseen tämän tilanteen? Sitten toinen asia, mikä on meille hyvin meistä kiinnostava. Määrärahat, joita käytettiin yksityisiin kuluihin. Ulkoinen tarkastus, riippumaton sellainen, on arvioinut yli 89 000 punnaksi. Ja nämä ovat nyt lukuja, mitkä meille on ilmoitettu. Miten me voimme ajatella näitä summia, jotka eivät ole takaisin perittyjä, niin miten ne vaikuttavat budjettiin? Ton répondre, monsieur Bonfin. Ehkä voitte vastata. Okei. Okay. Annetaan puheenvuoro sitten komission edustajalle, jos haluatte käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Minä haluaisin, että ensin vastattaisiin tähän kysymykseen ja sitten minä haluaisin hallintoneuvoston puheenjohtajista kysymyksiä ja sitten lopuksi komissiolle, ellei tämä nyt haittaa teitä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan poliisiakatemian puolesta haluaisin toivottaa teille terveiseni ja vilpittömimmät terveiseni ja kiitän teitä tilaisuudesta että pystyn täällä tarjoamaan teille toivottavasti tyydyttäviä vastauksia kysymyksiinne. Kuten tiedätte, otin johtajan tehtävät vastaan 16. helmikuuta tänä vuonna. Ja perintö, jonka sain, on monimutkainen haaste ja johtaminen vaatii vakaata sitoutumista ja ammattimaisuutta ja sitkeyttä kaikilta henkilökunnan jäseniltä. Minun mielestäni tärkeintä tässä on nyt se, että Euroopan parlamentti on päättänyt evätä vastuuvapauden myöntämisen 2008 vuodelta ja hyväksyn Euroopan parlamentin päätöksen täysin ja ymmärrän siihen johtaneet syyt. Kuitenkin haluaisin sanoa, että tämänhetkinen johtaja omassa tehtävässään on tehnyt kaiken, mitä on voinut varainhoitosäädösten puitteissa, jotta se jotta voitaisiin eliminoida kaikki ne olosuhteet, jotka estävät vastuuvapauden myöntämisen. Ja kertoisin tässä suhteessa nyt teille lyhyesti niistä asioista, joita, joihin Veronik Mathieu viittasi. Esitin monivuotisen mm, kertomuksen vuonna 2010 ja Euroopan komissiolle sisäisen tarkastuksen sisältäen ja se sisälsi myös ö, johtokunnan hyväksynnän. Syy, miksi tämän monivuotisen toimintasuunnitelman toimitin, johtui siitä, että hyväksyin sen tarpeellisuuden. Ja ymmärrän, että Euroopan poliisiakatemian kehitys on siitä riippuvainen, niin se on sille välttämätön. Ja on täysin väärin ymmärrettyä, että vasta poliisiakatemia olisi toimintakykyinen vasta neljän vuoden kuluessa. Monivuotinen toimintasuunnitelma toimitettiin ajoissa 6.6.2010 ennen määräaikaa. Sen jälkeen, kun monivuotinen toimintasuunnitelma oli esitelty, toimitin kaksi edistysraporttia suunnitelman täytäntöönpanosta teille. Ja sisäisen tarkastuksen osasto auditoi täytäntöönpanon ja perusteli, tai, taikka itse asiassa hyväksyi toisen raportin sisällön oikeuden, oike, oikeelliseksi toiseksi. Sisäinen tarkastus äh, totesi, että täytäntöönpano on oikeilla raiteilla. Olen varma, että nämä löydökset tarkastajat voivat teille toimittaa. Sitten tarkastusten jälkeen laadittiin kolmas edistysraportti ja se toimitettiin 25 marraskuuta strategiakomitealla ja nyt se on sitten matkalla johtokunnan kokoukseen, joka pidetään 7. ja 8. joulukuuta. Yhdeksän kuukauden aikana äh, saavutettu edistys on käsin kosketeltava ja haluaisin raportoida parhaan tietoni mukaan, että Sepol on laillinen, toimintakykyinen ja sääntöjen mukainen. Kun viitataan Sepolin henkilöst, aikaisemman henkilöstön epäasianmukaiseen käytökseen ja se, että auditointi tapahtui ulkoisen yrityksen toimesta, totesi että 25 000 punta on peritty takaisin. Kuitenkaan se ei ole korkea luku ja tämä on täysin linjassa tilintarkastustuomioistuimen huomioiden kanssa. Mutta kun otetaan huomioon, että takaisinperintäaste on matala, niin ei ole mahdollista identifioida mikä määrärahojen väärän, väärinkäytön todellinen laajuus on, koska aikaisempi johto Sepolissa on tehnyt sen mahdottomaksi. Päämenetykset liittyvät huonekalujen ostoon. 14 788 euroa oli niiden arvo. Ja tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaan ne myytiin ja siitä saatiin 500 puntaa tuloja. Ja haluaisin huomauttaa, että tämä tarkastus auttoi tämänhetkistä johtajaa ymmärtämään tilanteen. Hyvät naiset ja herrat, tämä tapa- tapahtui vuonna 2007, ei 2008. 2007 vuoden vastuuvapaus menettely sellainen, että tuomioistuin ja parlamentti antoi vastuuvapauden tietäen tilanteen. Takaisinperintä asia hoiti pääasiassa aikaisempi johtaja, mutta minä tänä vuonna kieltäydyin mm, maksamasta 13 tapauksessa maksupyynnöt. Ja ensimmäisen arvion rahoitustilanteesta suoritin tässä ja huomasin, että budjetissa vuonna 2008 oli 80, anteeksi 70 ongelmallista tapausta ja ne kaikki tutkittiin ja nyt ne on saatu ratkaistua niin, että 2008 budjetti on täysin tyhjä. Nyt ei ole enää avoimia kysymyksiä sen vuoden osalta. Sitten toinen tärkeä asia, jonka haluaisin tuoda esille, on se, että parhaan tietoni mukaan tämän ulkoisen tarkastuksen seurauksena varojen väärinkäyttö käytöt eivät ole rikostutkinnan alaisia ja haluaisin ystävällisesti ehdottaa arvon parlamentille pyytää, että se pyytäisi Olafia esittämään lausuntonsa ja vahvistamaan, että Olaf eivätkä, ei käynnistänyt rikostutkintaa aikaisempaa johtajaa kohtaan, ei talousrikoksista, korruptiosta tai kapetoksista. Mikä on syy sitten eroihin näiden oikaisuiden kohdalla. Syy siihen on se, että Sepol ei ollut aikaisemmin siinä asemassa, enkä tiedä miksi, koska en ollut vielä tehtävässäni enkä johtokunnassa. Se ei pystynyt toimittamaan kattavaa raporttia. Ja tämän hetkisessä tarkastuksessa me annoimme tarkastajille pääsyn kaikkiin mahdollisiin asiakirjoihin ja teimme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan, jotta totuus saataisiin selville. Tämänhetkisellä johdolla ei ole minkäänlaista intressiä peittää minkäänlaisia tosiasioita tai menneitä väärinkäytöksiä. Meidän intresseissämme on saada parlamentin luottamus ja me haluamme rakentaa Euroopan poliisiakatemian tulevaisuuden sellaiselle tuelle, jonka me täältä parlamentista voimme saada. Virheiden oikaisut, jotka liittyvät vuoden 2009 tilinpäätökseen. Maaliskuussa 8-12 maaliskuuta tilintarkastustuomioistuin auditoi alustavan tilintarkast- tilinpäätöksen Sepolilta ja 12 maaliskuuta minulla oli kokous tuomioistuimen edustajien kanssa toimistossani ja he kertoivat minulle, että alustavat ö, tilit eivät ole luotettavia – lukuisia ongelmia otettiin esiin siinä. Ja siitä syystä käynnistin erityistoiminnon, jolla tarkoituksena oli siivota pois kaikki tekniset virheet sieltä kirjanpitopuolelta. Ja tämän toimenpiteen aikana lukuisia merkittäviä virheitä, jotka olivat ihan äh, tiukasti hallinnollisia. Yritän nyt tässä vitsailla, mutta aikaisemmin 2 plus 2 oli kuussa, äh, kuusi Sepolin kirjanpidossa ja siellä oli todella paljon ristiriitoja, joten me identifioimme lukuisia teknisiä virheitä siellä budjetissa, ei anteeksi vain, vaan tilinpäätöksessä. Ja ilmoitimme näistä virheistä ja mahdollisista ratkaisuista komissioon, DG-budjetille ja varmistimme tilintarkastustuomioistuimille täyden avoimuuden tässä prosessissa. Tilintarkastustuomioistuin palasi sitten puhelemme eh, kesä-heinäkuussa ja auditoi ja kiiri, korjasi lopullisen tilin päätöksen. Ja ilolla nyt voin ilmoittaa, että se oli ensimmäinen kerta Sepolin historiassa, kun lopullinen tilinpäätös hyväksyttiin tilintarkastustuomioistuimen taholta ilman huomautuksia. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kaikki korjaukset ja oikaisut, jo, jo, jotka, jo, joihin toimitettiin mukaan todentavat asiakirjat, mutta nämä oikausit, oik, oikaisut eivät liittyneet budjetointiin mitenkään. Eli tämä ää, Kirjanpito on, on ikään kuin heijastuma tai peilikuva budjetin eh, toteuttamisesta, eli minkäänlaisia rahoitusvaatimuksia ei siihen liity. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että nyt olen ö, eh, antanut vastaukset kaikkiin kysymyksiin, ja jos ei näin ole vielä käynyt, niin val, varmasti mielelläni valotan asioita lisää. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mathieu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. No niin. Minä haluaisin, että tilintarkastustuomioistuin vastaisi meille, että miksi tällaisia varauksia ei ole tehty tälle vuodelle 2008, kun aikaisemmin kuitenkin on tehty. Voisitteko selvittää tämän? Grazie. Merci, monsieur le président. Euh, la Cour des comptes n'a pas... Niin, me emme ole tällaista huomautusta antaneet näistä 2008 tileistä, mutta me olemme tällaisen teknisen huomautuksen kuitenkin tehneet, jolla pyrimme kiinnittämään Sepolin huomiota tiettyihin ongelmiin, joita oli olemassa tilinpidon laadussa. Miksi me emme tällaista huomautusta antaneet? Se oli vain siksi, että herra Banfi tämän itse äsken mainitsi. Meillä ei ole sellaisia seikkoja, joilla me voisimme määrällisesti määritellä tämän virheiden määrän, joita oli siis vielä olemassa. Eli tämä epävarmuus ja se, että tuntui, että että virheet olivat vain tietyillä aloilla. Niin kaiken tämän perusteella tilintarkastustuomioistuimessa päädyimme keskusteluissa siihen, että ennemminkin kuin käymme näitä virheitä määrällisesti luetteloimaan, niin tällainen menettely noudattaisiin. Ja Sepol sitten pontevasti ryhtyi toimeen 2009 ryhtyäkseen saattamaan tilejä kuntoon. Ja, ja oikaisuja sitten tehtiinkin. Nämä olivat Eh, sellaisia oikaisut, että Sepolin talous oli paremmin hallinnassa. Ja monet oikaisut, eh, jotka olivat vain tällaisia eh, hallinnollisia korjauksia ja sitten oli toisia korjauksia, joita oikaisuja jotka olivat sen suuntaisia, että ne eivät ole kovin tarkkoja. Mutta tämä erityisoperaatio on kyllä ollut työn alla, kuten herra Panfi. Minä en puhu 2009 vaan 2008, vaan sitä kysyn, että kun 2008 tilejä tarkasteltiin, tarkastettiin tilejä, niin olihan vuonna 2007 jo ongelmia. Tehän olitte itsekin siitä vastuussa jo silloin. Kuitenkin aikaisemman vuoden esittelijä oli kieltänyt, kieltäytynyt ehdottamasta tarkastuslausemaa tai hyväksyntää. Sanotaan, että tehän pilailette meidän kanssamme. Olihan tietoa. Mitä te nyt vastaatte? Mitä te oikein olette tekemässä? 2008 ei mitään huomautettavaa. Tämä on aivan groteskia. Euh, Haluaisin vain muistuttaa teitä. Sur 2000... No niin. Emen 2008 de 300 000 euroa. Korjaukset 2006, 2007, 2008 etteikö mitään varauksia näiltä vuosilta. Miten? Ei tässä ole he, tässä herra Banfista kysymys. Täällä on toinen henkilö kysymyksessä. Ei, ei voida sanoa, että, että tilit olivat oikein. Ja kun minä tätä nyt katselen, niin e, kyllähän minä ymmärrän tämän ilman mitään kirjanpitokoulutustakaan. Tehän yritätte tässä pilailette koko byn kustannuksella, te pilkkaatte meitä. Haluaisin vain muistuttaa, että kaikki nämä vuodet, kuten herra Bonfi sanoi, kaikkina vuosina on annettu huomautuksia Sepolin tileistä. Kaikkina vuosina. 2007, 2008, 2006, ja jos nyt muistini pelaa oikein. Niin, me olemme näistä virheistä ilmoittaneet 2008 sen sijaan, että olisi annettu huomautus, niin me keskustelimme asioista Sepolin kanssa. Me halusimme kuulla, miksi, se, miksi Sepoli toiminut niin kuin oli. Mutta Emphasis of Matters tyyppisesti etenimme. Eli tarkennuksia pyysimme. Sepol järjesti asiat uudestaan, konsolidoitiin tilit 2009 ja vahvistettiin aseistusta finanssipuolella. Niin, anteeksi, sanoi esittelijä. Me emme ole vuodessa 2009, vaan 2008. Olihan siis hän se kiva, jos Sepolille kävisi hyvin loppujen lopuksi. Minä en mitenkään vastusta Sepolia, mutta me emme puhu 2009, vaan 2008. 2008 oli tarkennus, emphasis of matter, monenlaisista ongelmista tarkennuksia hankittiin. Mutta tämä emphasis of matter mieluummin kuin huomautus. Tämä on tällainen arviointikysymys. Me arvioimme kaikkia niitä seikkoja, jotka meille esitettiin. Oli olennaisia seikkoja näissä tileissä, sepolissa, miten nyt sanoisin, jotka korjattiin. Ja sitten eräät asiat jäivät hieman varjoisammalle puolelle. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin päätti, että emphasis on matter oli enemmänkin kuin riittävä. J'aurais bien aimé poser des questions olisin halunnut hallintoneuvostolle esittää kysymyksiä. Sepolin tilit on hyväksynyt hallintoneuvosto ja kuinka tämä tapahtui hallintoneuvostossa, sen haluaisin tietää. Oliko hallintoneuvoston kanta yksimielinen? Ja sitten on huomattu, että toimitusjohtajalla oli paljon valtaa. Ja kun me katsomme työjärjestystä, niin hallintoneuvostossa ei toimita samalla tavalla kuin muissa virastoissa. Minä haluaisin tietää, miten pääjohtaja on valittu ja miksi ei ole reagoitu niihin vai vaikeuksiin, joita tässä nyt on jo tuotu esille. Prego. de governing board was niet voorbereid op dit soort van eh, vragen. Wij hadden ons gefocust op... Minä en ollut tietoinen näistä kaikista asioista, vaan me keskityimme eh, siihen, mitä olimme Belgian puheenjohtajakauden aikana tehneet ja välitimme nämä tiedot parlamentille. Ettekö halua lisätä tähän mitään muuta? Niin, danke. Wat betreft het balance score. De mieux en mieux. Alors, j'aimerais connaître votre titre. Yhä parempaa. Minä haluaisin tietää, mikä on asemanne Sepolissa ja mikä teidän nimenne on ja kuinka pitkään olette olleet siellä töissä, ollut siellä töissä. Sepoli, Minulla ei ole mitään virka-asemaa Sepolissa. Minä työskentelen Belgian puheenjohtajakaudelle näiden kuuden kuukauden aikana ja meillä oli tavoitteena tällaisen tulostaulun aikaansaaminen ja olemme käynnistäneet sen Sepolin henkilökunnan kanssa, mutta minulla ei siis todellakaan ole mitään asemaa Sepolissa. Ja mikä teidän nimenne on, herra? Marie van Brantingen. Voisitteko te kertoa meille, että kun menee Sepolin sivuille, niin Teidän nimenne ei näy siellä, mutta herra Müllertin nimi kyllä näkyy. Miten se näin voi olla? Kun hallinto neuvosto tulee minun toimistoni vierailuun, niin te ette ole siellä ja Müllert on siellä. Ja te tiedätte, että häntä on syytetty korruptiosta ja hänet on Belgia halunnut erottaa, Belgian viranomaiset. Olimme hyvin järkyttyneitä siitä, että hänet hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Belgian kaudella. Minä haluaisin kyllä selvityksen tästäkin hommasta. Eh, Ensinnäkin, kuten totesin, minä en ole vastuuhenkilö Sepolin asioista sisäasiainministeri on jo selittänyt tämän asian Belgian parlamentille. Kyse on sellaisesta asiasta, joka on, johon viitattiin jo muutama vuosi sitten, kolme neljä vuotta sitten tämä asia liittyi herra Mülleriin. Muistan, että hän ei ole tuomittu vielä. Tämä henkilö on auttanut minua teknisissä asian käsittelyissä ja Tämä kyseessä on riippumaton ammattiyhdistysliike, eikä tämä asia liity millään tavoin tässä kokouksessa käsiteltäviin kysymyksiin. Niin, ei minulla häntä mitään vastaan ole. Hän, hän on vielä syyttömäksi todettu toistaiseksi. Ja sitten kun tällainen syytetty henkilö ministerin toimesta nimetään, niin minä olen lukenut tämän lehdestä, niin onhan se nyt sellainen asia, että kun minä katselen näitä artik askeleita, niin ei hänen pitäisi olla Sepolissa ollenkaan. Ja minä näen tämän Mylletin nimen joka paikalla sivustolla, kun minä klikkaan itseni sinne. Hän on hyvin sympaattinen, hän on hänet tavannut ja näin. Mutta loogisesti on niin, ei hänen pitäisi olla tässä kuviossa. Ja tehän ette vastaa kysymyksiin ja kaikkihan sen täällä salissa huomaavat. Ja te ette myöskään halua vastata siihen, että ministeri tämän artikkelin mukaan on, on alun perin hänet heittänyt sivun. En tiedä, mitä hänelle on tapahtunut, eikä minä tippaakaan kiinnosta, mutta hän on kuitenkin viraston sivulla, jossa me olemme nyt puhumassa tästä tilinpitoasiasta. Tämähän nyt on aika roisia eurooppalaista veronmaksajan rahaa käytetään tämän koulun menoihin, jossa eliittipoliiseja koulutetaan. Haluaisin myöskin kysyä yhtä asiaa. Jos te nyt suostutte vastaamaan meille, me toivomme lisää läpinäkyvyyttä tälle instanssillenne. Hallintoneuvoston jäsenet, eh, niin niiden pitäisi näkyä sivustolta. Me olemme tätä yli 700 MEPin voimalla pyytäneet näitä nimiä ja olen kysynyt, että miksi näitä ei näy sivustolla, niin sanotte, että hallintoneuvoston jäsenet ovat kieltäytyneet. Ja sitten kuitenkin, mitä varten olette kieltäytyneet siellä nimiä esittämästä? Haluaisin tällä kertaa vastauksen. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Sallinnette, että selvennän tilannetta hieman. Haluaisin vasta... Ihmettelen vain, että miksi vastaisin kysymykseenne. Siis tekö puhutte äh, vieressäni istuvan herran puolesta? Vai kuka vastaa? Niin, puheenjohtaja, kysyn, voinko vastata esitettyyn kysymykseen? Voinko? Kiitoksia. Niin, haluaisin vain selventää, että eli Müller ei ole Sepolin työntekijä. Haluaisin tehdä sen aivan selväksi. Hän on projektijohtaja, jonka nimesi Belgian puheenjohtajavaltio. Häntä ei ole nimennyt asemaansa mikään Sepolin osa tai elin. On hyvin tärkeää mielestäni tehdä tämä selväksi. Mitä tulee hallintoneuvoston jäsenten nimiin, niin vastaukseni on tarkkaan ottaen seuraava. Hallintoneuvosto tutki tätä mahdollisuutta ja totesi, että mikään hallintoneuvosto, oli sitten Europol tai Frontex, ole listannut jäseniään julkisesti. Tähän liittyy turvallisuusnäkökohtia. Silloin kun Sepolin hallintoneuvoston jäsenet äänestivät nimiensä julkaisemista vastaan, niin he katsoivat, että monet hallintoneuvoston jäsenet olivat mukana terrorismin vastaisissa toimissa ja muissa toimissa, jotka voisivat vaarantaa heidän henkensä. Tämä ei ole minun näkemykseni, vaan hallintoneuvoston näkemys. Niin, me, kello on jo paljon ja meillä on kolme kysymystä vielä. Fjeller, Gressle ja Geier. Eli jos kollega Mattielle sopii, niin otetaan nämä kysymykset näiltä kolmelta kollegalta. Okei. Okay. Ja, nu, jag vill inte komplettera. Puhun lyhyesti. On toki totta, että parlamentti äh, pienimmällä mahdollisella marginaalilla kieltäytyi myöntämästä vastuuvapautta vuonna 2008. Myönsi äh, pienellä marginaalilla vastuuvapauden vuodelle 2008. Ja minun mielestäni meillä on täytyy tietää vastuuhenkilöt ja vastuukysymykset tämän laitoksen osalta. Totta kai kello on nyt jo paljon, mutta meidän täytyy palata tähän kysymykseen, kunnes se on perusteellisesti käsitellyt ja myöskin hallintoneuvoston täytyy ottaa se vastuu harteille, joka sille kuuluu. Kollega Ja sitten kollega Gressle seuraavaksi. take this <laughs> äh, Puheenjohtaja, minä huomaan, että kollega Mathieu ei aina näe, että tässä ylimmässä poliisiasiassa on sellainen tilanne, että täytyy äh, mennä tänne asti, jos äh, väärin rangaistaan. Meidän täytyy siis joka tapauksessa palata tähän asiaan myöhemmin, koska tässä tänään emme voi tätä saada päätökseen. Me tiedämme, että nämä oikeutetut kysymykset, jotka on esitetty, niin niihin ei ole tyydyttävää vastausta saatu. Riippumatta vastuuvapaudesta, jonka parlamentti antaa, niin joka tapauksessa, jos ihminen on syytetty syystä tai ei, niin sehän ei ole parlamentin asia, vaan, vaan se on oikeudenkäytön asia kussakin maassa. Minun mielestäni esittelijä laati hyvin vaikean ja epämiellyttävän raportin asiasta. Meidän täytyy vielä uudestaan ottaa tämä esille, että me saamme kaikki asiat selvitettyä. Tässä täytyy komission ja muidenkin tahojen valmistella vastauksia. Tämä on hyvin piinallista. Ehkä tilintarkastustuomioistuimella ei edes välttämättä mitään omaa rooliakaan tässä kysymyksessä. Sitten kollega Geijer. Minun näkemykseni on toisenlainen. olen saanut informaatiota. Johtaja Banfilta hän on vastannut koko joukkoon kysymyksiäni, niin- mutta äh, minua hämmentää, kun esittelijä puhuu näistä summista, kun herra Banfi taas puhuu 48 000 äh, punnasta. Tässä nyt on jonkinlaista äh, poikkeavuutta, emmekä oikein tiedä nyt, mistä me puhumme. Sitten toiseksi, en tiedä, oikein hyvin, minne tämä keskustelu nyt on johtamassa meitä. Tarkoituksena oli selkeyttää tilannetta Sepolissa, eikä tunnu oikealta, että Roa Malmström vastaa kysy, kirjalliseen kysymykseeni koskien komission tästä tapauksesta saamista opetuksista. Hän vastaa, että että johtajan tulee vetää nämä johtopäätökset. Eli vuonna 2008 laitosta johtaneen henkilö, mutta hän ei enää ole tuossa asemassa. Mm, Hallinto täytyy myös kantaa vastuunsa. Hallintoneuvosto voi tehdä mitä se tahtoo, ei sen pidä tehdä työtään salassa. Se on täällä tehdäkseen selvää tekemisistään. Neuvon teitä hallintoneuvoston jäsenet, että hyväksykää ne toimivaltuudet, joita parlamentilla on. Minä en halua pelata tätä peliä, että hallintoneuvosto toisaalta on vastuussa, mutta sen kokoonpanoa ei kuitenkaan tuoda julkisuuteen. Se ei ole hyväksyttävää. Sitten toiseksi, toiseksi mietin, miten tämä liittyy tähän vuoden 2008 vastuuvapauksen myöntämisen, epäämisen. Tämä pätee myös muihin virastoihin koskien vuotta 2009. Te, me ja Rouva Mätiö, me täällä keskustelemme vuoden 2007 luvuista ja vuoden 2008 vastuuvapaudesta pääjohtaja on tuonut esiin summia, haluaisin tarkistaa nämä niiden paikkansa pitävyyden. Ja sitten on tullut esiin muita seikkoja, jotka edellyttävät laajempaa keskustelua, mutta todellakin pohdin, mihin tämä keskustelu on johtamassa, kun puhumme tästä vastuuvapauden myöntämisestä eri virastojen osalta. Ja Kressle vielä. Ähm, Se, että sosialistit eh, hoitavat tätä asiaa. Tässä oli 2007 Fjellner, joka laati mietinnön. Minä en usko ollenkaan, että veronikki tähän nyt juuttuu. Meidän täytyy miettiä, miten jatkamme ja mihin me menemme. Minä en oikein usko siihen, että tämä tilanne tätä, tämä tarina saadaan tähän tässä loppumaan. Minä toivoisin, että 2008, että se saadaan päätökseen. Ja minä toivon, että ensi kerralla siksi tämä asia otettaisiin edelleen esiin ja, ja saisimme teknisesti tilit päätökseen. Ja sen jälkeen tartumme 2009 tileihin. Ei ole kysymys mistään mietinnön hyödyntämisestä, vaan meidän täytyy aivan kunnolla saada tämä päättymään. Jos me olisimme aikaisemmin päättäneet asian, niin 2009, että siihen ei pitäisi koskea. Siis tässä on kysymys vain vaikeasta tilanteesta. Toivon, että Veronik saa tämän päätöksen. Meidän täytyy saada tilit suljettua. Tämä on meidän kaikkien etujemme mukaista. Ja täytyy myös hallintoneuvoston huolehtia siitä, että vastauksia kysymyksiin saadaan. Kaiken kuuden kuukauden välein hallintoneuvosto vaihtuu ja sillä ei ole ollut mitään valvontaa, koska se on tällä tavalla aina vaihtunut. So, dass Herr Mulder im Internet steht als der... Hallintoneuvoston nimet voidaan julkista äh, netissä, myöskin äh, nämä dokumentit. Äh. Cordo, prendendo spunto dall'esortazione... Kollega Olmajerin pyynnön johdosta ja kaiken sen perusteella, mitä olemme kuulleet tänään, minusta näyttää, että emme pysty asiasta tekemään päätöstä. Täytyy syventää hieman keskustelua ja e, kuultuamme komissiota e, voimme todeta, että vastauksia ei ole saatu johonkin kysymyksiin ollenkaan. Huomenna voidaan koordinaattorin kokouksessa keskustella aiheesta ja miettiä, milloin tämä kysymys otettaisiin uudestaan esityslistalle, jotta saisimme siihen vähän enemmän selvyyttä. Sopiko näin? Tämän illan kokous on kohta päättynyt vielä. Niin, tervehdin teitä ja hyvää illanjatkoa.